So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt starten. Kollegat ehdotan, että nyt aloitamme valiokunnan kokouksen, avaan kokouksen ja kolme äänestystä on esityslistalla. Ensimmäinen direktiivien muuttaminen komissiolle siirtyvän valtuuksien osalta niin kutsuttu AMIS-direktiivi sitten on takapainottamisesta ja sitten on lausunto teollisuusvaliokunnasta nykyiset haasteet uusiutuvalle energialle ja energian markkinoille. Ja sitten on keskustelu 2020 tavoitteista päästöille uusissa henkilöautoissa. Sitten on kuuleminen Iltapäivällä sitten kohdassa 10 on lääkkeiden kliiniset lääketutkimukset ja siirtyvä direktiivi. Sitten on syvämeren kalastus Koillis-Atlantilla. Sitten on teollisuusalueita koskevat taloudelliset strategiat ja sitten viimeisenä muutetaan direktiiviä johdattamista työkalussa käytettäväksi tarkoitettujen kadmiumia sisältävien paristojen akkujen markkinoille saattamista koskevassa direktiivissä. Ja sitten iltapäivällä Hans Bruininkin, Bruinings, se lausutaan, kuulemistilaisuus, joka on Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtajaksi nimetty. Pyytäisin kaikkia kollegoita olemaan siellä paikalla, että kello 15 oltaisiin täytetty sali tasan kello kolme, niin kuin nyt. Aloitetaan aamiaisdirektiivillä. Siinä minulla oli kunnia olla esittelijä. Aloitamme Artikla 1, tarkistus 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Sitten 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta Ai, raukeaa. Kuusi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Rova Koenig. De traduction, monsieur, monsieur président. Meillä on äh, ongelmaa tulkkauksen kanssa. Tässä meni kaikki numerot nähtävästi sekaisin. Vier, vier haben wir angenommen und damit sind Neljä hyväksyttiin, eli 15 ja 16 raukesivat. Äänestettiin vitosesta, myöskin hyväksyttiin, ja nyt tulemme tarkistukseen kuusi. Siitäkin on äänestetty, myöskin hyväksytty. Ja sitten menemme eteenpäin. Tarkistus seitsemän. Puolesta vastaan hyväksytty. Konsolidoitu yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 9 ja 22 samanlaiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan hy- hylätty. 10 puolesta vastaan hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tullaan jo loppuäänestykseen. Kokonaisuudesta äänestetään koneellisesti. Loppuäänestys näin muutetusta ehdotuksesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. puolesta ei vasta ääniä. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselmaehdotuksesta loppuäänestys myöskin koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten kolmanneksi pyytäisin mandaattia. Pyytäisin siis mandaattia siihen, että tämä tekninen asiakirja voidaan päättää mahdollisimman nopeasti neuvoston kanssa ja sekin tehdään koneellisesti ja siihen päättyvät, tai, tai, siitä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 62 puolesta, yksi tyhjä. Kiitoksia luottamuksesta. Toivottavasti tämä menee näin läpi tänään. Tämä riippuu siitä, miten neuvottelut menevät neuvoston kanssa, niin mahdollisesti huhtikuussa täysistunnossa äänestettäisiin tästä. Sitten eteenpäin. Vasakautta. Uh, for the next vote, Mr. Chair. Seuraavaan äänestykseen, herra puheenjohtaja, pyytäisi nimenhuuto äänestystä kolmen kohtaan. Eli ehdotuksen hylkääminen, tarkistus yksitöistä, joka muuttaa oikeusperustaa sekä vielä loppuäänestykseen. Eli siis nimen nimenhuutoäänestys näihin kolmeen asiaan. Sie haben first, äh, also erstens haben Eli ensin ensimmäisestä blogista, jossa hylättäisiin, siitä äänestettäisiin nimenhuutona, sitten tarkastus 11, jossa on kyse oikeusperustasta, ja molemmat loppuäänestykset, molemmatko loppuäänestykset, Genau äh, esit, ehdotuksen esittäjä, joka puolesta täytyy nousta ylös seisomaan. Minä olen siinä joukossa mukana myös. Se riittää. 30 puolesta näiden nimenhuutoäänestysten puolesta ja 18 olisi sitten ollut määräenemmistö. Eli ensimmäinen blokki, tarkistus 11 ja molemmat loppuäänestykset äänestetään koneellisesti. Onko kaikilla äänestyskortti mukana? Niin, voimme sitten aloittaa. Ensimmäinen blokki, eli ehdotaisin koneellisesti, kun juuri niitä äänestys päätettiin. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta, 40 vastaan, kaksi tyhjää, hylätty. Ei. Se on sen osoituksia, kiitos, ei katselijoiltakaan. Sitten Rova Vils, tarkistus 30, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 31, tarkistus puolesta, vastaan hylätty. Sitten tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu tarkistus 1. Si... kun sitäkään, ei pyydettykään koneellista äänestystä, mutta teemme silti koneellisesti. Konsolidoitu ykkönen koneellisesti Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. EPPllä on yksi liikaa. Täytyy aloittaa alusta. Aloitetaan alusta. Konsolidoitu ykkönen. Äänestyksessä ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. EPPllä on vieläkin yksi liikaa. Täytyy vielä aloittaa. 30 kertaa äänestys alkaa, konsolidoitu ykkönen koneellisesti. Äänestetään. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 49 puolesta 16 vastaan hyväksytty. 39 tarkistus sitten puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta tarkistetaan 39 kerran asti. Tarkistetaan 39. Äänestys alkaa 39. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 41 puolesta hyväksytty. 40 hylätty. 41 puolesta vastaan hylätty. 42 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. 7 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. Ei kun hyväksytty. Seiskasta toivottiin tarkistusta. Tarkistamme koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. ja 26, eli selkeästi hyväksytty. Sitten tarkistus 11. Siitä äänestetään myös. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. kolmekymmentäkahdeksan 27.38 äh, hylätty. Eli virallisestikin todetaan tulos näin. Sitten tarkistus 13 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu kaksi. Ehdottaisin myöskin koneellista äänestystä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 47.19 hyväksytty. Sitten tarkistus 5 puolesta vastaan ja hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 24 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. 25 vielä. En ole varma. 25. Koneellinen tarkistus. Äänestys päättyy 28 puolesta, 38 vastaan, hylätty. 27 puolesta vastaan, tyhjää, ei myöskään selvä. Tarkistamme 27 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 28 sitten puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää. Ei selvä. Tarkistamme koneellisesti 26. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 45 puolesta 21 vastaan selkeästi hyväksytty. Sitten ensimmäinen loppuäänestys. Tämä nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 38 puolesta, 26 vastaan, yksi tyhjä näin hyväksytty ja näin todetaan virallisesti tulos. Sitten toinen nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 38 puolesta, 25 vastaan, kaksi tyhjää. Tämäkin todetaan virallisesti tämä tulos ja nyt ehdottaisin pientä taukoa, jotta voimme vielä koordinaattoreiden kanssa sopia. Minuutti taukoa, sen jälkeen jatkuu, mitä tulee mahdolliseen mandaattiin.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 So, ich bitte alle wieder die Plätze einzunehmen. Bitte Pyytäisin palaamaan paikoillenne. Meillä on tämä uusi proseduuri. Neuvotteluvaltuutuksen hyväksymisestä neuvoston kanssa. Nyt kokoonnumme koordinaattorin kanssa lyhyesti. Siellä oli eh, jakautuminen, täytyy sanoa meidän pitäisi äänestää. Se siitä tuli tulokseksi. Sitä vastaankin oli puheenvuoroja, mutta sitten on kuitenkin selkeä kuva ympäristövaliokunnan kannasta. Ja sitten äänestetään, tai annetaanko neuvotteluvaltuutus vai ei. 35 tukevaa kollegaa tarvitaan, sitten mandaatti on saatu. Jos ei tule sitä, niin sitten täysistuntoon. Mutta joitakin puheenvuoropyyntöjä on. Ich habe einige Wortmeldungen. Äh, joitakin puheenvuoropyyntöjä. Kuka oli ensimmäinen? Peter Lise. Ja, ich habe doch die Bitte, dass... Niin, minä pyytäisin, että me miettisimme tätä nyt keskenämme ymmärrän, että kollegat äh, puhuvat tästä, mehän olemme vastuuvaliokunta, ja esimerkiksi teo. teo, energiatehokkuudessa ITRE ei ole kiinnostunut siitä, mitä me täällä päätämme. Eli kyllä minä ymmärrän kollegoita, jotka sanovat, että nyt me olemme vastuuvaliokunta ja nyt me toimimme samalla tavalla. Mutta onko tämä järkevää ja auttaako tämä meitä pitkällä aikavälillä saamaan hyvää ja järkevää ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa, en tiedä. Sen vuoksi vetoaisin, että me mietimme vielä kerran ja sen vuoksi vasta tekisimme tämän päätöksen ensi viikolla. Ensi viikolla, kun meillä on valiokunnan kokous, voisimme äänestää tästä asiasta, koska tämä on kuitenkin poliittisesti jossain määrin ristiriitainen asia ja ehkäpä me voisimme puhua Itren kollegoiden kanssa, ovatko he valmiita minkäänmoiseen kompromissiin, mutta jos he sanovat ei ja pidämme ikuisesti kiinni tästä eistä, niin silloin se on ihan yksi hailee, koska silloin tilanne on ihan sama mutta jos me saisimme aikaan kompromisseja, niin olisi se ehkä kuitenkin parempi ja sen vuoksi en haluaisi nyt tästä päättää. Ja sen vuoksi nyt pyytäisin, että me emme äänestäisi tästä tänään. Kiitoksia. Aihe on hyvin kiistanalainen ja tärkeä monille maille ja sen vuoksi olen sitä mieltä, että että kaikkien ryhmien pitäisi päättää tästä, kaikkien parlamentin jäsenten pitäisi sanoa kantansa tästä. Ja sitten kun parlamentti tekee päätöksen, se antaa valtuutuksen neuvotteluille seuraavana askeleena, eikä tiet, valut, valittujen ryhmäpiirin pitäisi vain päättää, koska teema on hyvin tärkeä teollisuudellemme, Euroopan tulevaisuudelle, eikä tätä voi väheksyä. Vielen Dank, Frau Himmler. Herr Davis. Frau Davis. My group has not had the chance to discuss Minun ryhmälläni ei ollut mahdollisuutta puhua tästä, se ei ollut äänestyslistalla. Mikäli tämä on menettelytapojen kannalta mahdollista siirtää eteenpäin, niin minä kannattaisin sitä, koska ei nyt viikko sinne tai tänne mitään vaikuta. täysistuntoon tämä menee samaan aikaan joka tapauksessa. Toisaalta me tiedämme, että tässä on kysymys periaatteellisesta asiasta. Yhtäältä se, pitäisikö tämän mennä täysistuntoon, pitäisikö koko parlamentin äänestää ennen kuin lähdemme neuvottelemaan. Toisaalta sitten taas eh, koko tämä asia on hyvin eh, tärkeä, koska koko ilmastopolitiikan tulevaisuus voi riippua tästä. Joten olisi ehkä hyvä, jos me saisimme aikaan jonkinnäköisen sopimuksen neuvoston kanssa siitä, miten mennä eteenpäin ja äänestää sitten siitä täysistunnossa. Mutta tässä siis nyt eh, tasapainotellaan veitsen terällä. Ehkäpä meidän pitäisi puhua kauemmin. Kiitos sitten herra It is quite obvious that uh, the, the... On aika selvää, että parlamentti on kokonaisuudessaan jakautunut tästä. Eli ei ole oikein neuvotella, kun meillä ei ole selkeää viestiä täysistunnolta. Karl-Heinz Florenz. Karl-Heinz Florenz. Er? Tällaisia tilanteitahan meillä on aikaisemminkin ollut. Eli oikeusperusta on ihan selvä. Meidän valiokuntamme saa lähteä neuvotteluihin, mutta meidän täytyy kuitenkin miettiä, ja minä olen tässä nyt hyvin neutraali, meidän täytyy kuitenkin tiedä, että meidän täytyy saada enemmistö myös tässä parlamentissa, jos me neuvottelemme neuvoston kanssa. Joten sen vuoksi minusta Peter Liisin ehdotus on hyvä. Miettikäämme tätä nyt vielä viikko. Se ei mene eteen eikä taaksepäin ja sitä kautta me ehkäpä sitten löydämme vielä mahdollisuuden saada laajempi neuvottelu neuvottelumandaatti. Joten minä ehdottaisin, että antakaa meille vielä viikko aikaa. Ja uskon, että tämä ainakin loppumetreillä sitten tekisi meidät vahvemmiksi. Tämä taitaa olla selvä. Tänään ei äänestetä, vaan sitten varjoesittelyiden kanssa vielä neuvottelemme, kokoonnumme ettei sitten tule yhdellä äänemmistön ääntä tai vähemmistöä, ettei sillä enemmistöllä tai vähemmistöllä viedä eteenpäin. Joten tämä äänestys loppuu tähän ja siirrytään eteenpäin esityslistalla. Kiitoksia vielä kerran luottamuksesta. Siirrytään kohtaan kahdeksan esityslistaa. Hyvä. Hyvä. Stellungnahme zum Siinä on kyse lausunnosta Itrelle. Se on Rova Kukovicin lausunto. Ja tarkistus 33 herra Pirello Rodriguezilta on vedetty pois. Jos saataisiin vähän hiljaisuutta, aloitettaisiin tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Ehkäpä herrat ja äh, näistä herrat, lobbyistit, joilla nyt ei ole mitään tekemistä enää, niin voisivat Voisitte hoitaa keskustelun ulkopuolelle, jotta voimme äänestää kollega Kukovicin mietinnöstä. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan hylätty. Kakkonen puolesta vastaan hylätty. Viisi ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sitten vitonen toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Ei selvä. Tästä äänestetään koneellisesti. Viisi toinen osa koneellinen äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta 30 vastaan, eli niukasti hyväksytty. Seitsemän ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kahdeksan ja ensimmäinen osa Anna Rosbach puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tullaan kymppiin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14. Tarkistetaan 13 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. On hylätty. 14. Puolesta vastaan. Ei selvä. 14 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta 32 vastaan, yksi tyhjä hylätty. Sitten tullaan kohtaan 15 kahdessa osassa ensimmäinen osa. Vastaan, tyhjä, hyväksytty. Toinen osa 15 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Sitten 16 puolesta vastaan tyhjää. Ei, selvä. 16 koneellisesti äänestys alkaa koneellisesti. Äänestys päättyy, hylätty. 17. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 19. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 18 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 20 ensimmäinen osa vastaan tyhjä hyväksytty. 18 toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää. Ei selvä. Tarkistetaan. 23 tarkistetaan koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavasta ei äänestetä joten 22 puolesta vastaan hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 26 puolesta tarkistetaan 25 koneellisesti äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vai tarkistetaan? En ole varma. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Valitettavasti vielä kerran. 26. Koneellisesti vielä kerran. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 27 puolesta vastaan. Ja hylätty. 28 puolesta vastaan. Tyhjää näyttää hyväksytyltä. 36 puolesta. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 36. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Sitten 38 puolesta vastaan kuusi osallistui äänestykseen. Ei, otetaan uudestaan. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta. Tarkistetaan 40. Esittelijä haluaa tarkistusta. Ovatko kaikki äänestäneet? Koneellinen tarkastus. Äänestys päättyy. Hylätty. 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 42. Vastaan. Tyhjää. Ei, selvä. Tarkistetaan 42 koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 45 puolesta ensimmäinen osa. Vastaan. Tyhjää. Hylätty Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Ei selvä. Toinen osa tarkistetaan koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 47 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? SJD. Sillä on yksi kollega liikaa. Nyt tässä nämä hylätty. 46. Puolesta vastaan tyhjää. Ei selvä. Tarkistetaan myös 46 koneellisesti vielä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ensimmäinen osa 48. Puolesta. Vasta tyhjää hylätty. No, kernaasti voidaan vielä tarkistaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys No vielä kerran. Vielä kerran täytyy äänestää. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty on. Sitten toinen osa, 48 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten 51 puolesta. Vastaan hyväksytty. 49 puolesta. Vastaan hyväksytty. 53 puolesta 53. Hyväksytty. 54 ja 55 ovat samanlaiset puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 56 osa 1 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty.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 vastaan tyhjä hyväksytty 66 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten suullinen tarkistus Rova Ulfskogilta, Rova Haukilta. Sekin on äänestysluettelossa. Ei ole mukana, sanotaan puheenjohtajan sanoma lause poistettiin. Eli nyt kukaan tämän puolesta, kedellä eh, näyttää vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten eteenpäin 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 69. Koneellisesti äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hylätty. 6, 70 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 71 puolesta vastaan. Samalla enemmistöllä hylätty. Sitten loppuäänestys Lausunnosta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 64 puolesta yksi vastaääni, yksi tyhjä. Onnittelut esittelijälle, rouva Kukovic. 18.3. Itressä ja todennäköisesti huhtikuussa täysistunnossa äänestetään tästä mietin, mietinnöstä, lausunnosta. Näin olemme päässeet äänestysten loppuun. Luovutan puheenjohtajuuden kollega Gerbrandille, joka ottaa hoitaakseen kokouksen johtamisen. Okay, can I ask those... Pyytäisin eh, niitä, jotka eivät halua jatkaa tällä kokouksessa, joko istahtamaan paikoilleen hiljaa tai poistumaan salista niin, että voimme jatkaa esityslistaamme eteenpäin. Seuraavaksi siirrymme käsittelemään Thomas Ulmerin mietintöjä uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevat keinot. Ja annan puheenvuoro edustaja Ulmerille. Ja pyytäisin hiljaisuutta saliin. Minä aloitan. Oli täällä sitten mölyä, eli ei. Tämän ehdotuksen tavoite aloitteet näkyvät minun tarkistuksissani. Ja voitte lukea perustelut. Tavoitteenahan on se, että uusien ajoneuvojen päästöt vähentyvät sen kautta, että otetaan käyttöön moderneja välineitä. Ja niin, että niitähän on myös ekologisesti ja ekonomisestikin tärkeää vähentää. Eli 2006 tämä raja oli 160, 2015 se on 130 grammaa ja 2020 se on vain 95 grammaa. Tämä on minusta hyvin kunnianhimoinen tavoite. On erittäin tärkeää, että me saavutamme sen, vaikkakin kaikkein suurin, vaikka se onkin kaikkein suurin vähennys, mitä on esitetty. Ja tämä on 27 prosenttia vähennystä. Ja tämä merkitsee äh, pienille äh, ajoneuvoille tavallaan äh, tukea sen myynnissä, mutta kustannukset tulevat olemaan suurille ajoneuvoille paljon kuormittavampia sen vuoksi, että suurten ajoneuvojen laitteistot ja kehittely on huomattavasti kalliimpaa. Ja sen vuoksi minusta on nyt erittäin tärkeää, että me saisimme järkevän tukijärjestelmän ja kannustejärjestelmän niin, että saataisiin käyttöön ympäristöystävällisiä konsepteja. Samanaikaisesti haluaisin kuitenkin varmistaa sen, että auton valmistajia, auton valmistus myös jatkuu moninaisena sen vuoksi minusta meidän täytyy huolehtia siitä, että ihmiset saavat itse valita oman autonsa, minkä he ostavat. Kannustejärjestelmä tulee olemaan käytössä vuoteen 2020 ja siinä käytetään tällaista erityishyvitystä. Valmistajilla on mahdollisuus ilmoittaa komissiolle heidän säästämistään päästöistä ja millä tavalla näistä päästöistä, säästetyistä päästöistä ne saavat joustavalla tavalla erityishyvityksiä. Mutta kuitenkin he saavat äh, tätä erityishyvitystä, mikäli äh, he pystyvät äh, yhden kalenterivuoden aikana ylittämään päästösäästöt 15 prosentilla. Sen lisäksi tulee tällaisia superboniksia, Eh, jota myönnetään autoille, joiden hiilidioksidipäästöt ovat enittäin 50 eh, grammaa per kilometri tai jotka kulkevat sähköllä vähintään 40 kilometrin matkan. Tällä tavalla kaikki valmistajat pakotetaan vasteedes investoimaan vaihtoehtoisiin käyttöjärjestelmiin ja samalla tuomaan suunnitelmansa ajatuksensa markkinoille. Tämä kannustijärjestelmä eh, sen käyttö loppuu vuonna 2023 ja tätä kerrointa porrastetaan alaspäin ja sillä tavalla me pystymme mittaamaan mm, polttoaineiden kulutuksen standardoidulla tarkastusmenettelyllä. NEDC-järjestelmän avulla. Komissio ja muut toimielivät laativat parhaillaan uutta menettelyä Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure – ja tätä kautta voidaan tavallaan antaa varmuutta myös näihin suunnitteluihin. Ja vuoteen 2020 mennessä, men, siihen asti tavallaan voidaan tarjota suunnitteluvarmuutta näille valmistelijoille. Ja vuoden 2020 jälkeen tulee uusi testijärjestelmä VLTP. Uusien henkilöautojen valmistajia ja toimittajia pitäisi myös kannustaa eh, sertifioimaan ekoinnovaatioita ja asentamaan niitä autoihin ja sitä kautta sitten voitaisiin vähentää polttoaineen kulutusta ja siihen liittyviä hiilidioksidipäätöksiä. Ikävä kyllä toistaiseksi ei ole olemassa mitään virallisesti hyväksyttyä ekoinnovaatiota sen vuoksi, että sen myöntäminen on liian hankalaa. Minusta on sen vuoksi välttämätöntä, että me yksinkertaistamme eh, näiden innovatiivisten teknologioiden hyväksymistä. Ja esimerkiksi sillä tavalla, että vuosittain katsottaisiin, miten nämä eh, toimivat ja että me voisimme varmistaa sen, että todelliset ekoinnovaatiot saataisiin hyväksyttyä. Otan esimerkkinä yhden. Voisin olettaa, että me saisimme esimerkiksi tällaisen älykkään navigointijärjestelmän eh, hybridiautoihin. Ja sitä kautta sitten, kun ajoreitti on tunnettu, eh, niin voidaan käyttää eh, tavallaan tätä akkua täysin, ja silloinhan ajetaan oikeastaan nolla tariffilla. Tämä on siis yksi mahdollinen tällainen ekoinnovaatio. Monista muista ehdotuksista olen hieman skeptinen. Mutta katsotaan nyt sitten, mitä kuluttajat pitävät hyväksynä, hyvänä ja mitä kuluttajat haluavat ottaa käyttöön. Ja vuonna 2014 on ehdotettu säännösten tarkistamista. Minusta kuitenkin, jos ajatellaan markkinatilannetta, niin olisi parempi tämä tarkistus tehdä ehkäpä vuonna 2017. Kuitenkin kysymys tietenkin herää, että millä tavalla me saisimme koko tämän CO2-vähennys taseen tavallaan huomioitua, koska eihän ole mitään järkeä siinä, että meillä on sähköautoja, joissa on eh, paremmin kehiteltyjä akkuja ja sitten nämä akut ladattaisiin sähköllä, jotka tulevat hiilivoimaloista. Odotan näin mielenkiinnolla teidän tarkistuksianne ja sitten käymme intensiivisen vuoropuhelun varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Thank you very much, Mr. Ulmer. Then we make a round of shadow Kiitos ja nyt sitten kuulemme varjoesittelijöitä, herra Pirillo. Grazie, presidente. Per prima cosa... Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää edustaja Ulmeria raportista, eh, tästä mietinnöstään. Hän on ollut hyvin valmis ja käytettävissä, kun laadimme aikataulua mietinnön laatimiseksi. Tämä asetus on erittäin vaikea, koska se koskettaa työllisyyden kannalta strategista aluetta Euroopassa. Työllisyys on vähenemässä ainakin sisämarkkinoiden alueella. Riittää pelkästään kun ajattelee viime vuotta, jolloin uusien ajoneuvojen mm, rekisteröinti väheni miljoonalla yksiköllä. Komissio kertoi meille viimeisimmässä tiedotteessaan paras tapa säilyttää Euroopassa kilpailukykyinen autoteollisuus on nimenomaan kannustaa tuotantoa ja parantaa eri vähän vähä polttoainekäyttöisten teknologialtaan kehittyvien ajoneuvojen hyvää markkinointia Euroopassa. Tämä voisi samalla parantaa kilpailukykyä, mutta pitää tietysti ensiksikin katsoa, mikä on kysyntä tämän tyyppisille ajoneuvoille. Jos ajattelemme kustannuksia, niin tämä kysyntä on aika jähmettynyttä. Kun ajattelemme CO2-päästöjen vähentämistä vuodelle 2050, kuljetussektorihan merkitsee 20 prosenttia kaikista päästöistä yhteensä, niin niin kyllä silloin äh, tuotevalmistajatkin ovat äh, kuuluvat tähän joukkoon, joiden pitää todella pohtia uusia visioita, uusia tavoitteita, koska on kyse tavoitteista vuodelle 2050 niin meidän pitää ajatella ajaneuvoja, jotka käyttäisivät vähemmän fossiilisia polttoaineita, eli parantaisimme ilmanlaatua. Sen takia tämä tavoite 95 grammaa pitää säilyttää sellaisenaan. Sitä ei saa enää heikentää, eli siis korottaa. Meillä pitäisi olla valmistajille järjestelmiä, jotka kannustavat niitä valmistamaan ajoneuvoja, jotka ovat päästöiltään vähempiä emme saa kuitenkaan lähteä muuttamaan tämän ehdotuksen tavoitteiden luonnetta tähän, jotta se ei saisi sanktiomaisia piirteitä, kun ajattelemme tuotantolinjaa, joka tässä nyt on valittu. Olen samaa mieltä sen suhteen, että säilytetään tietty teknologinen puolueettomuus eri tuotantolinjoilla. Meidän pitää siis säilyä tällä samalla tiellä, kun haluamme pää, vähentää päästöjä, mutta samalla meidän pitää tajua, miten teknologisesti tämä on te- tehtävissä ja toteutettavissa, ja miten saada nämä autot paremmin lanseerattua markkinoille, nämä vähäpäästöiset autot. Mikä tässä äh, mietintöluonnoksessa on kaikista tärkeintä, on tietysti ympäristön suojelu. Meillä pitää olla todellista informaatiota päästöistä mitä tulee sitten kokeiluihin, meidän pitää hyväksyä järjestelmä, jolle olisi ominaista korkeatasoinen joustavuus. Ja sen pitäisi heijastaa todellista ja vastata todellista ajotilannetta. Tähän asti on käytetty järjestelmää, jonka myötä ei olla voitu täydelleen ottaa huomioon CO2-päästöjä meidän pitää suosia niitä teknologioita. Tässä on, on tähän asti suosittu teknologioita, jotka eivät ole olleet kaikista parhaimpia. Minä äh, arvostan suuresti komission vaivannäköä, kun se on pyrkinyt käynnistämään uuden tarkastusmenettelyn uuden eurooppalaisen ajosyklin. Meidän, meillä on tärkeää, että me saamme hyvän määrittelyn vuoteen 2014 mennessä, että sitä voitaisiin lähteä toteuttamaan jo vuonna, vuodesta 2017 lähtien. Jos näin ei tapahdu, komission täytyisi vaikutusten arvioinnin jälkeen miettiä, miten toimia paremmin, jotta saataisiin väliaikainen asetus käyttöön jossa muutettaisiin nykyasetusta, jolla muutettaisiin nykyasetusta. Ymmärrän, että tämä voi tuoda mukanaan ongelmia, kun ajatellaan tavoitteisiin pääsy, jos ajatellaan testausta ja syklisiä testejä. Meillä tässä voitaisiin ottaa käyttöön suhteellinen testimenetelmä, jossa todella joka heijastaisi todelliset, todelliset päästömäärät. Emme saa kuitenkaan myös vääristää markkinatilannetta, joka suosi joitakin valmistajia toisten kustannuksella. Sinlain. Kiitos, herra Piriljo. Sitten edustaja Davis. Thank you, Chairman. I want to start by paying credit to the... Haluan aluksi osoittamalla kunnioitusta autoteollisuuden teknisiä saavutuksia kohtaan. Merkittävää edistystä, erityisesti verrattuna siihen, kun keskusteltiin 2007-2008, kun itse kertoivat, että paljon siitä, mitä olisi voitu saavuttaa, teknisesti ei ollut saavutettu. Mutta käytännössä on tultu siitä, että keskimääräiset päästöt kautta EU ovat noin 160 grammaa, tai olivat per kilometri, vähän riippuen milloin mittaus tehtiin noin 2007 vuonna. Ja nyt sitten ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa keskimääräiset päästöt ovat 130 grammaa nyt. Se on tietysti hyväksi ilmastonmuutoksen torjumisessa ja siitä, että mitä, ja näyttää, mitä liikennesektorilla voidaan saavuttaa, mutta se on myös vaalipiirien ihmisten kannalta hyvä, kun he pystyvät ajamaan autoja vähemmillä kustannuksella kuin aiemmin. Ja eikä ole tarvinnut keskimäärin maksaa enempää näistä uusista autoista. Sanottiin, että aiemmin, että autojen hinnat nousisivat nämä, näiden toimenpiteiden vuoksi ja käytännössä näin ei ole ollut. Ja nämä luvut vahvi, tietysti autoteollisuusliitto Euroopassa vahvistaa. Osittain se on tietysti tämä kilpailullinen ympäristö, jossa autoteollisuus toimii. Se on elämää. Sanottiin, että olisi ylikapasiteettia autoteollisuudessa ja oletan, että markkinoiden on täytynyt hoitaa se asia. Eli edistystä on saavutettu, mutta vielä paljon täytyy saavuttaakin. Eli pitkän aikavälin tavoitteen asettaminen on antanut selkeät suuntaviivat autoteollisuudelle siitä, että mitä edistystä täytyy saavuttaa. Se on mahdollistanut sen, että tutkijat ja insinöörit ovat päässeet vähän eteenpäin rahoitusdirektiivien suhteen. 95 grammaa tästä puhuttiin 2007 ensimmäisen kerran, kun se hyväksyi oma mietinnön lainsäätävää edeltävästä mietinnöstä kovin vähän on tullut sen haasteen kiistämisiä. Näyttää olevan laajalti hyväksytty, että 45 grammaa 2020 mennessä voidaan saavuttaa käyttäen olemassa olevaa tavanomaista tekniikkaa suurelta osin. Ja osien valmistajat, ymmärtääkseni sinne työ, siellä on enemmän työntekijöitä kuin itse automerkkien tehtailla. He sanovat, että jos kokoonpanijat ostaisivat eri välineitään niin enemmän, niin nämä tavoitteet saavutettaisiin. Mutta nyt muutaman vuoden päästä, kun on kulunut, täytyy katsoa seuraaviakin. Pitkän aikavälin tavoitteet vuodelle 2025 saattaa olla, että tavoitteiden saavuttamista lähestymistavasta voidaan joskus luopua, mutta tällä hetkellä se on paras tapa kaikkien huolenaiheiden osalta. Ei ole pelkästään kyse siitä, että hiilipäästöjä täytyy vähentää, vaan myös polttoainetehokkuuden parantamista täytyy harrastaa autoissa. Se on se todellinen etu tavalliselle autoilijalle. Minun näkökulmani on se, että 70 grammaa 2020 mennessä on saavutettavissa ja tätä pitäisi mainostaa tällä hetkellä että niin, että sitä arvioitaisiin uudelleen kolmen neljän vuoden päästä, niin että arvioitaisiin sen, sen, sen ajankohdan sitten teknologian tasoa. superponuksilla on roolinsa. Pitäisi antaa autoteollisuudelle antaa kannusteita siihen, että kehitettäisiin hyvin vähän hiiltä, hyvin vähän hiiltä käyttäviä tekniikoita, mutta niiden tulevaisuus on epävarma. Mutta on tietysti muitakin tavoilla, joilla tämä voidaan tehdä. Voitaisiin antaa tukia tai takuita, sääntelyvälineitä. Superbonuksille on roolinsa, mutta ei siinä määrin, että se vääristää niiden päästötavoitteiden menestyksen, jotka on asetettu. Ja jos mennään niin pitkälle kuin mitä nyt Ulmer alustavasti suunnitteli, tiedän, että hän on valmis neuvottelemaan asiasta, niin mielestäni se olisi askel liian pitkälle. Ja sitten lopuksi tämä testisykli siitä on vaikea tietää, että pystytäänkö saamaan se edistys, jonka haluaisin. Vähän vaikeasti käsittää tätä asiaa. Mutta on raportoitu laajalti siitä, että päästörajoitukset, joita on saavutettu ja joita mainostetaan, jotka ovat saaneet sertifikaatit, eivät heijasta todellisia ajo-olosuhteita päästöjä todellisissa ajo-olosuhteissa näistä äh, autoista. Joskus ero on suurikin. Ja autoteollisuus tietysti ihan Siihen on perustelut, että on asetettu säännöt, he haluavat säännöt, sääntöjen mukaan saavuttaa tavoitteet ja pelaa tätä peliä. Mutta jos, kuten meille kerrotaan, että peli koostuu joistakin kikoista, otetaan spoilereita pois, teipataan sellaiset osat autosta, jotka saattaisivat tulevastusta millään tavalla suurentaa, että tehdään siitä virt, mahdollisimman virtaviivainen, niin silloin eri asioita tehdään renkaille, kaikenlaisia teknisiä kikkoja, yksinkertaisia kikkoja tehdään, jotta voidaan varmistaa, että auton suoritus ilman tietokoneenkaan apua on niin hyvä kuin mahdollinen kaikkia kitkoja käytetään. Mutta ei se tietenkään tarkoita sitä, että saadaan todellinen kuva asiasta. Siinä on huijaamista käynnissä. Sitten World Test Cyclea arvioidaan, että tuleeko siitä tär- äh, tär- tai onko se tärkeä asia, saadaanko siitä tästä tuloksia. Se on muutaman vuoden päästä. Mutta samaan aikaan komissiota on pyydetty arvioimaan testisykliä ja pitäisi ainakin sanoa, että pitäisi yrittää määritellä proseduurit joita pitäisi soveltaa niin tiukasti kuin mahdollista. Mitä se sitten tehdään? Tarkistellaan etätyöjä tarkistuksia, mutta jos voidaan tekstisykliä tiukentaa ja varmistaa, että todelliset olosuhteet heijastuvat siinä, niin sitten ollaan vähän saatu kuriin tätä huijaamista ja annettu lainsäädännölle vähän enemmän uskottavuutta. Kiitoksia. Davis, yes, testing and cars seems to be a strange... Kiitos edustaja Davis, niin tämä vaikuttaa aika ihmejärjestelmältä koko tämä autojen testaus. Sitten edustaja Harms. Kiitos erittäin mielenkiinnosta kollega Davis, että te muistutatte siitä, että muutama vuosi sitten, kun puhuttiin tästä direktiivistä ja siitä päätettiin, niin silloin autoteollisuus argumentoi koko ajan, että eh, siitä kun me puhuimme henkilöautojen eh, tehokkuudesta ja niiden ilmastovaikutuksista, niin autoteollisuus sanoi aina, että se on liian kallista ja se ei ole teknisesti mahdollista. Olen oikein iloinen, että te korjasitte jälleen tätä käsitystä. Se oli teknisesti mahdollista eikä se ollut liian kallista ja ja ihan muutama kuukausi sen jälkeen, kun oli tästä direktiivistä päätetty, niin näimme muutoksen automarkkinoilla Euroopassa. Minusta on nyt äh, mielenkiintoista odottaa tätä seuraavaa CO2-päästöilmastosuojelukeskustelua. Voimmeko me olla parlamentissa äh, tavallaan tiukempia autoteollisuuden vanhoja argumentteja vastaan? Ja kykenemmekö me todellakin äh, olemaan tietoisempia ja suojelemaan sitä, mitä me haluamme suojella tällä direktiivillä? Ensinnäkin kuluttaja, suoja on tärkeää. Toisaalta meidän täytyisi vähentää myös vähentää meidän riippuvaisuuttamme tuodusta öljystä. Sitä ei myöskään maailmantilanteen huomioon ottaen voi ohittaa. Ilmaston suojelu, me saamme IPPCn ilmastopaneelin seuraavan raportin pian, emmekä me juuri nyt voi jatkossakaan ohittaa sitä ajatellen liikkuvuutta. Sen lisäksi tässä on ristiriitoja politiikan, teollisuuden ja kuluttajien kesken, kun puhutaan Euroopan autoteollisuuden tuotteiden tulevaisuuden kuvasta. Mitä autoteollisuus voi tulevaisuudessa paremmin myydä. Sehän on myös tässä keskusteltavana. Me ainakin uskomme, että ne ovat nimenomaan ilmastoystävällisempiä, eh, tehokkaampia autoja. Ja meidän täytyy pyrkiä siihen, että muutos tähän suuntaan tapahtuisi mahdollisimman nopeasti. Se, mitä meillä nyt on edessämme, on kysymys eh, tästä tavoitteesta, joka jo on tässä direktiivissä, eli tämä keskimääräinen päästöraja vuoteen 2020 vanhassa direktiivissä. Ja käsittääkseni mikään vakavasti otettava lähde ei ole kyseenalaistanut tätä 95 gramman päästörajaa. Ja minusta se, mitä tässä nyt voin todeta, kun kollega Ulmer esitteli mietintönsä, että tämä tavoite olisi nyt kyseenalaistettu, ei vaan kysymys on nyt enemmänkin siitä, että miten toimitaan näiden superbonusten kanssa. Sitä nyt on tässä hieman pehmennetty. Ja minä en usko, että tämä 95 gramman päästöraja on saavutettavissa, jos noudatetaan kollega Ulmerin superbonusten äh, helpottamista. Hän ehdottaa näille suurille äh, autoille ja että tätä kerrointa korotettaisiin. Ja minusta se on ihan hävytöntä. Hän ehdottaa myös, että näitä erityishyvityksiä voisi säästää ja että niillä voisi käydä kauppaa. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä vuoden 2020 tavoite eh, olisi siis tavoitettavissa vasta neljän tai viisi vuotta myöhemmin. Ja tämä on selkeästi ristiriidassa tähän toiseen asiaan, mistä me puhumme, nimittäin vuodesta 2025, että siihen ankkuroitaisiin myös sitova tavoite. Minä olen sitä mieltä, että kollega Davisin tavoite eh, taas tavallaan on yli kunnianhimoinen 70, kunhan puhutaan 70 grammasta, minun ryhmäni on sitä, että vuodelle 2025 voisi olla ehkäpä 60 gramman tavoite. Minusta on tärkeää puhua pitkän aikavälin tavoitteista sen vuoksi, että olemme oppineet, että sitovuus kaikessa poliittisessa säätelyssä, ja suunnittelussa autoteollisuudelle on hyvin tärkeää. Ja minä uskon, että tämä ajosykli, testisykli on asia, jonka me haluamme myös ottaa mukaan tähän direktiiviin. Jos me saamme paremman testisyklin, niin silloin me parhaalla tavalla myös tuemme kuluttajasuojaa, koska tällä hetkellä nämä ajosyklit eivät ole parhaita, on olemassa parempia mahdollisuuksia ja meidän täytyisi saada ne sitoviksi mahdollisimman nopeasti, eikä tässä epäröidä ja keskustella kauempaa. Kuluttajien täytyy voida luottaa näihin testituloksiin, ja se on mahdollista vain, jos me nopeasti huolehdimme siitä, että saamme aikaan paremman testisyklin tämän direktiivin myötä. Thank you very much, Mrs. Harms. Next is uh, Martin Callanan. Kiitokset ja sitten seuraavaksi äh, Kälänen. Got a great sense of deja vu about this report. Deja vu ilmiö tässä tulee mieleen, kun tästä ajoneuvoista on keskusteltu monta kertaa. Keskusteluun palataan. Haluaisin kiittää Ulmeria erittäin hyvin kirjoitetusta mietinnöstä. Pidän oikein hyvänä hänen päätöstä pitäytyä alkuperäisessä komission ehdotuksessa. Tavoitteessa 130 grammaa 2015, 95, 22 lähtien, 22 lähtien ovat mielestäni kunnianhimoisia tavoitteita. Autoteollisuus pitää niitä yleensä toteutettavissa olevina. Se tietysti muistuttaa meitä siitä, että nämä ovat keskimääräisiä tavoitteita valmistajien valmistukselle kautta linjan. Ei unohdeta sitä, että tällä yhtälöllä on kaksi puolta. Toisaalta pakotetaan valmistajat tuottamaan autoja näiden rajojen sisällä, mutta sitten toinen asia on se, että kuluttajien täytyy ostaa näiden rajojen sisällä tuotetut ajoneuvot. Eli kuluttajien kysyntä käyttäytymisessä on ollut muutoksia korkean polttoainekustannusten vuoksi, ja, mutta ei pidä unohtaa, että on hyvin tiukka kilpailutilanne ja monet autovalmistajat eivät tee voittoa. Sitten ne, jotka tekevät voittoa, ne tekevät näitä suuria, suuripäästöisiä autoja. Pienten autojen valmistajat menettävät, mikä nähdään autotehtaiden sulkemisen kautta Euroopan. Monet tavoitteet täyttävät autot tulevat Koreasta tai muualta. Eli jos tätä sääntelyä halutaan viedä eteenpäin, niin ajatellaan, mikä on sen vaikutus autoteollisuudelle Euroopassa. Monet valmistajat siinä menettävät rahaa. Eli näiden rajojen tiukentaminen olisi suuri virhe, erityisesti kun ajatellaan talouskriisiä. Sääntelyt pitäisi olla aina tarkoituksena 2020 tavoite. Kun ajateltiin alkuperäisestä keskustelusta alun perin, niin pitäisi, piti saada aikaan pitkän näkövälin varmuutta 2020 mennessä. Se tehtiin, ei pidä nyt sitten muuttaa pelin sääntöjä kesken puolivälissä matkaa. Muutama sana poikkeuksista ja muista pienemmistä aspekteista pidämme erityisen hyvänä esittelijän ehdotusta tuplata komission poikkeukset pienemmille valmistajille laajennetaan se niihin, jotka tuottavat vähemmän kuin tuhat uutta autoa vuodessa. Todellisuus on se, että näitä pieniä pk-yrityksiä kautta Euroopan on. Ne eivät vaikuta käytännössä ollenkaan kokonaismäärään, tuotettuun kokonaismäärään, hyvin pieni määrä tuotannosta ja päästöistä – Eli pitäisi olla vastaan vastuullinen asenne pieniä yrityksiä ja pekoyrityksiä kohtaan, niin siinä mielessä tässä on hyvin paljon järkeä. Sama pätee tähän markkinalohkoon poikkeukseen. Poikkeusta jatketaan 2012 mennessä niin, että olisi enemmän joustavuutta. Poikkeusten aikatauluttamiseen Eli poikkeuksella täytyy pystyä vastaamaan eri valmistajien ja sidosryhmien huolenaiheisiin ja toiveisiin. Sitten testisykli ja sen, sitä, sitä koskeva sääntely. Olen vähän huolestunut ehdotuksesta ottaa käyttöön uusi standardisoitu testimenetelmä niin nopeasti kuin mahdollista. Nykyiset tavoitteet ovat mielestäni ankarat, mutta saavutettavissa täytyy olla varovaisia, ettei muodota pelin sääntöjä puolivälissä. Asetus saatiin kasaan tietystä testisyklistä ja sitten jos siirrytään täysin toisenlaiseen testisykliin, niin se voisi todellisuudessa johtaa eri tuloksiin eri autoille. Eli täytyy edetä varovasti tässä mielessä ehkäpä 2020, kun uudet tavoitteet asetetaan tai vähän ennen sitä, sitä täytyy tarkistella uutta testisyksillä sitten. Mutta nyt neuvoisinvarvaisuuteen, jos mennään nopeasti ja sitten ö, ottamaan käyttöön uutta testisyksliä Tämä pätee ehdotuksesta tästä tarkastelulausikosta 2017 ei pitäisi asettaa liian tiukkoja vaatimuksia ilman asianmukaista vaikutusten arviointia. Talouskriisi varmaan pysyy tässä nyt muutaman seuraavan vuoden Täytyy tarkastella myös eurooppalaista autovalmistusta yhteydessä globaali, globaaleihin automarkkinoihin, eli varovasti pitkän aikavälin tavoitteiden puolesta, mutta ne täytyy ottaa käyttöön asianmukaisella tavalla ja tehdä asianmukaiset tutkimukset pitkän aikavälin vaikutuksista autoteollisuuteen ja miten saavutettavissa olevat nämä tekniset tavoitteet ovat teknisesti. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Uh, Mr. Kiitokset. Sitten sitten äh, herra Rossi, viimeinen varjoesittelijä. Sì, grazie presidente. Io ho apprezzato molto. Kiitos puheenjohtaja. Arvostan suuresti kollega Kälhänin puheenvuoroa. Olen prikulen samaa mieltä hänen kanssaan. Kuulin kuitenkin jotain ooriskummallista. Pirilla sanoo, hän on oikeassa sanoissa, että teollisuus on kriisissä, ja avain laitetaan kynnysmaton alle. Ja meidän pitäisi päästä sopuun tekstistä, joka ei mm, suuremmin paranna näitä järkyttäviä olosuhteita, joita auton tuottajat tällä hetkellä vaativat. Mutta mietinnönlaatija varmasti on yrittänyt parhaansa, koska hän on yrittänyt sovitella erilaisia näkemyksiä yhteen. Mutta tässä, onko tässä nyt joku tulkkausongelma tässä vaiheessa, sanoo puheenjohtaja? Is it okay? Okay. You can continue, please. No niin, jatketaan tulkkaus toimii. Olkaa hyvä, jatketaan. Mietinnön laatija on joutunut ottamaan huomioon, sovittelemaan yhteen erilaisten ryhmien erilaisia näkemyksiä, mutta rehellisesti sanoen ei se kyllä mitenkään tuntuvasti paranna tätä huonoa tilannetta, johon valmistajat tällä hetkellä törmäävät. 500 siirtyä tuhanteen pienillä tuottajilla, siinä voidaan puhua kyllä jo hyvinkin eh, spesialisoidusta ryhmästä. Tässä on kyse automäärästä, jotka ovat hyvin tuottavia näille pienille valmistajille. Ehkä se juuri näillä oli tässä mahdollisuus hyötyä tästä uudistuksesta enemmän, kun sen sijaan suurtuottajat, suurvalmistajat työllistävät satoja tuhansia ihmisiä ja joilla on tuotantotapa, tuotantotyyli, hyötyajoneuvo, klassinen hyötyajoneuvo, jolla on alhaiset kustannukset silloin. Tuottomarginaalit ovat minimaaliset. Nämä valmistajat joutuvat todennäköisimmin sulkemaan ovensa ja, tai siirtämään tuotantonsa muualle. Totta on, että suurin osa näistä suurista yrityksistä, ajattelen tietysti Fiatia, mutta on muitakin olemassa, ovat joutuneet alentamaan, huonontamaan työehtosopimuksiaan. E, autojen hinnat ovat muuttuneet, jos verrataan niitä vanhempiin autoihin, mutta mitä tässä on vähennetty, se on kuitenkin työn määrä. Ja tässä on vähän lähdetty myös viilaamaan työntekijöiden oikeuksia. Jos ajattelemme tilannetta Euroopassa, josta ne voisivat tehdä työtä, eivät joutuisi erotetuiksi, he saavat yhä vähemmän palkkaa. No ollaanko silloin hyvällä tiellä? Totta, autojen hinnat eivät ole nousseet, mutta se on tapahtunut työntekijöiden kustannuksella. Hinta on otettu heidän selkänahastaan palkat ovat alentuneet nimenomaan sen takia, koska me, me luomme yhä lisää ja lisää kustannuksia valmistajille. Olen samaa mieltä mietinnön laatijan kanssa siitä, että meidän pitäisi pyrkiä tarkistamaan tätä vähän näitä lukuja, saada niitä vähän alennettua. Meidän pitäisi myös yksinkertaistaa näitä superbonuksia. Mutta ihan rehellisesti sanoen, odotin kyllä laatiolta vähän voimakkaampaa otetta tekstissä. Ja myös, jos puhutaan määräajoista, milloin näitä raja-arvoja pitää ryhtyä toteuttamaan, tässä ollaan aika raja, rajoilla. Me olemme kuitenkin pystyneet keskustelemaan tästä vaikeasta tilanteesta autoteollisuudelle, se on totta. Meillä on autostotta, mutta ei, se ole yksin, ei tässä ole kyse yksin autosta. Kaikki, mitä siitä sukeutuu, maalaus, renkaat, sisustus, nahka, etc. etc. Meidän pitää ajatella autoa kokonaisuutena, mitkä kaikki sektorit riippuvat siitä, ja sehän Euroopassa merkitsee tuhansia tuhansia ihmistyöpaikkoja työpaikkoja. Eli jos me vähennämme vain auton loppukustannuksen määrää. Meidän pitää ajatella silloin, että työntekijät määrätään tekemään työtä orjamaisissa olosuhteissa surkealla palkalla. Jos mahdollista, pyytäisin mietinnön laatijaa. Anteeksi, emme siis voi tässä mitään pakolla vaatia jäsenvaltiosta, mutta muistutan mietinnön laatijoille, että jos me haluamme vaatia sähköajoneuvojen käyttöä, mikä on loistava idea, niin mitä silloin jäsenvaltiolta pyytää, että ne, ne heidän pitää silloin löytää näitä latauspisteitä riittävässä määrin kaupunkiin, jotta sähköautot voivat ladata oman moottorinsa silloin, kun tarvitaan. Um. Kiitokset. Nyt minulla on valtava puhujan luettelo. 11. Ja meillä ei ole aikaa. Joten kaksi minuuttia per puhuja. Mr. Leinen, uh, Mrs. Lepage, Mr. Parnot, Mr. Kramer, Mr. Liese, Mrs. Westlund, Mr. Schlitter, Mrs. McGavin, Mr. Florence and Mr. Saber. Um, and I would like to... Ja suljen puhujalistan ja edustaja Grostet, kaksi minuuttia. Merci beaucoup, monsieur Kiitos puheenjohtaja olen sitä mieltä, että kollega Ulmerin mietintö on menossa hyvään suuntaan, kun se vahvistaa tämän 95 gramman tavoitteen vuodelle 2020. Ja siinä on lähdetty realistisesti liikkeelle puhe näillä sikleistä myös. Tässä on kaksi ihan hyvää kohtaa. Yksi puhuu näistä superbonuksista ja toinen puhuu näistä äh, asetuksen tarkistamisesta 2020 jälkeen. Jos puhutaan superbonituksista, Ulmer antaa myös näitä kannusteita, jotta ne investoisivat teknologiaan, jonka avulla voidaan vähentää CO2-päästöjä. Mielestäni hänen ehdotuksensa on kuitenkin aika monimutkainen, eikä se ole puolueeton teknologisesti ajatellen. Vain jotkut uudistavat ajoneuvot olisivat tässä kyseessä. Tietty kategoriat olisi vain kysymyksiä. Minä ehdottaisinkin tähän tarkistusta tilanteen tasapainottamiseksi paremmin. Jos sitä ajatellaan tämän asetuksen tarkistamista 2020 jälkeen, kollega Ulmer selkeyttäisi ehkä paremmin kannanottonsa. Sanotaan, että on tarkoitus tarkistaa tätä vuoden 2020 jälkeen mutta onko kyse viimeistään joulukuun viimeinen päivä 2017, se voitaisiin tehdä ennen vuotta 2017. Mielestäni tätä tarkistusta ei pidä suunnitella ennen vuotta 2017. Meidän pitää ojottaa, jotta tämä testisykli olisi määritelty, sitä olisi käytetty ja meillä olisi siitä ensimmäiset arvioidut tulokset. Sen lisäksi, jos ajattelemme näiden uusien teknologioiden tuloa markkinoille, se on hidasta ja on ehkä vähän ennen aikaista lähteä nyt fiksaamaan näitä tavoitteita 2020 jälkeen ennen vuotta 2017. Se, mm, minä haluaisin tehdä näihin, tähän, näihin kahteen kohtaan tarkistuksia, eli pyytäisin muutoksia tähän mietintöluonnokseen. Kiitos. Äh, sitten edustaja Langen. Niin, minusta meidän täytyisi nyt äh, selvittää yksi väärinkäsitys emme me ole täällä tekemässä mitään autoteollisuutta rangaistaksemme. Päinvastoin, tässähän se pyrkimys on nimenomaan pitää eurooppalainen autoteollisuus korkealla innovaatioissa ja tuotannossa. Emme me ole ainoita. Eteläkorealaiset, japanilaiset, yhä enemmän kiinalaisetkin tuottavat autoja ja me tulemme näkemään tämän myös tulevina vuosina globaalissa markkinoissa, jolloin kysymys on vain parhaista tuotteista. Ja viimeisen kymmenen vuoden kokemukset ovat osoittaneet, että kunnianhimoinen lainsäädäntö on ollut tuki ja apu autoteollisuudelle eikä mikään este tai rangaistus. Joillain kollegoilla on täällä ollut sen suuntaista puhetta, että ihan kuin me haluaisimme rangaista autoteollisuutta. No, siitä lähtien, kun nämä rajoitukset asetettiin, on ollut samoja epäilyksiä koko ajan ja kuitenkin ne on käynyt ilmi, että autoteollisuudella menee itse asiassa paremmin, ne ovat saaneet vielä parempia tuloksia kuin me oletimme. Ja tulevina vuosina tulokset vain paranevat sen vuoksi, että me elämme teknologian murrosaikaa. Me ajamme vielä autoja, joiden moottori, diesel ja bensamoottori keksittiin sata vuotta sitten. Niitä on paranneltu, mutta kuitenkin itse keksintö on tehty vasta sata vuotta sitten, on jo sata vuotta sitten. Ja nyt meillä on sitten uusi aika ja uudet keksinnöt ja uusi teknologia, jotka meidän on saatava markkinoille niin, että voimme parantaa ympäristöä, mutta myös varmistaaksemme autoteollisuuden. Esimerkiksi akkutekniikkaa, polttomoottoritekniikka, hybriditekniikka. Ja minä todellakin kannatan sitä, että me asettaisimme kunnianhimoiset tavoitteet. Me tarvitsemme tavoitteet myös vuodelle 2025, niin että teollisuus tietää, että se tulee ja itse asiassa teollisuus odottaakin meiltä tätä tavoitetta. Mitä sitten tulee näihin erityishyvityksiin, periaatteessa kyllä, mutta ei niin kuin kollega Ulmer ehdottaa, hän menee liian pitkälle, hän hieman vesittää tässä tätä tavoitetta. Ää... Kiitos, äh, euh, le Président, Kiitos, puheenjohtaja. Minä olen ihan samoilla linjoilla Joilainenin kanssa. Tärkeintähän on tietysti saada hyvä teollinen kehi- talouden kehitys meidän kestävälle autoteollisuudelle ja saavuttaa nämä tavoitteet, kun puhumme kasvihuonekaasujen päästöjen säästämisestä, vähentämisestä on todellakin välttämätöntä omata tavoitteet, jotka ovat kunnianhimoisia, jotka vastaavat todellisuutta. Tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi toimia sillä tavoin, että tämä kerroin, kun ajatellaan, ketkä tässä nyt näkevät vaivaa, se vastaa myös yritysten mahdollisuuksia. Tässä olisi sitä tarkoitusta ajatella ei ajatella sitä massaa, mitä komissio on ehdottanut, vaan toista. Meillä pitäisi olla kunnianhimoiset tavoitteet, jolloin on välttämätöntä silloin jo tästä eteenpäin määrätä tavoitteet 2020 jälkeisillä ajatelle. On tärkeää teollisuussektorille omata pitkän aikavälin näkymät en puhu tässä mistään tarkistuslausekkeesta, joka, siis joka vuodelle 2014 se pitäisi siirtää vuodelle 2017. Meidän pitää olla erittäin varovaisia vääristymien suhteen. Meidän pitää olla realistisia avoimia tavoitteissamme, eli meillä pitäisi olla mahdollisimman täsmälliset viimeaikaisimmat tiedot vuodelta 2009 eikä 2006. Ehkä tarkastella uudestaan tätä testikysymystä, vastaako se todellisuutta. Meidän pitää informoida myös asianmukaisesti käyttäjiä, ostajia ja myös päästä meidän tavoitteisemme, eli päästä, vähentää kasvihuonepäästöjä ja CO2-päästöjä. for Kiitokset ja sitten Panjo. Monsieur Président, chers collègues. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, on ehkä tärkeää, että tämän mm, tämän mietintöluonnoksen puitteissa ja asetuksen puitteissa meidän täytyy muistaa, mistä me keskustelemme. Ei tässä ole kyse rangaistuksesta autoteollisuudelle, vaan valtista, valttikortista, jonka avulla voimme saada tämän autoteollisuuden ei vain taistelemaan öö, suojaamaan kuluttajiaan. Se haluaa taistella kuluttajien puolesta, mutta se voi taistella myös ilmastonmuutosta lämpenemistä vastaan. Mutta voidaan myös löytää ratkaisuja, jonka myötä voidaan rakentaa puhtaita huomispäivän autoja. Myös tärkeää, että tämä ehdotus äh, mahdollistaisi yhdenvertaisen kohtelun ajatellen kaikkia autoteollisuuden edustajia ja valmistajia nimenomaan 2020 jälkeiselle ajalle. Muutama kommentti. Me toivomme, että 2020 kun puhutaan valmistajien keskenään jakama työ, eli niin kuin Corinne Lepage sanoi tässä, meidän pitäisi olla tällainen kriteeri, joka tarkoittaa käyttöä maa maaperällä. Sur la base des données disponibles. Meillä pitää olla riittävän täsmälliset tiedot, eli kaikista viimeisimmät autot olisivat vuodelta 2009, joista me saamme tietoja. 2020 jälkeen meillä pitäisi olla ihan identtiset tavoitteet, jos ajattelemme CO2-päästöjä kaikille valmistajille. Tätä me toivomme, eli meillä olisi tämä tarkistuslauseke vuonna 2014 eikä 2017. Ja lopuksi vielä, minä en puolla sitä, että superbonuksia myönnettäisiin laajemmin, jota mietinnön laatio tässä ehdottaa, että niitä laajennettaisiin, koska silloin se heikentäisi meidän mekanismin toteutettavuutta ja heikentäisi tavoitteisen pääsemistä, jotka olemme kirjanneet vuodelle 2020. Sitten Holger Kramer. Äh, Kiitos, kollega Mar on tehnyt hyvän mietinnön, jonka perusteella voidaan tehdä jatkotyötä. Täytyy käsitellä näitä samoja argumentteja, jotka hän, hän käsitteli. Periaatteessa hyötyajoneuvot, minähän olen siinä esittelijänä, ei ole mitään automaattista yhteyttä alhaisten päästöjen ja markkinamenestyksen välillä. Jotkut sanovat, että nythän tässä autetaan teollisuutta, voidaan myöskin väittää, että olisi toisinpäin. Päästömestarit ovat niitä, joilla on suurimmat talousvaikeudet. Eli markkinamenestys ei tule pienimmistä autoista, vaan tästä premium-luokasta. Ja tässä ollaankin tavoitteena se tässä nyt siinä vähän, että ollaan jo niillä rajoilla, mitä polttomoottoreiden fysikaaliseen suorituskykyyn ja sen rajoihin tulee. No mitä sitten 2020 tapahtuu? Jollain on täysin oikeassa. Polttomoottori keksittiin jo sata vuotta sitten yli, mutta se koskee myös sähkömoottoria ja on ollut monia yrityksiä viime, vu- viime sadan vuoden aikana saada sitä liikkuvuuden valistukseen. Teknisistä syistä kaikki ja taloudellisista syistä kaikki ovat tämmöisessä epäonnistuneet, eikä ole paljon joka puhuisi sen puolesta, että tämä suuri teknologinen muutos eteenpäin vievänä voimana moottorissa tulisi. Se voisi olla kaasu, mieluummin kuin sähkö tai joku ihan muu tekniikka. Ja sen vuoksi meidän pitäisi olla nyt varovaisia sen kanssa, että mitä 2020 jälleen jälkeen asetettaisiin tavoitteeksi kaikki se, mitä tässä voidaan kirjoittaa tänne valiokuntana niitä ovat sellaista poliittista peliä, niitä ei voi arvioida, niistä ei voida tehdä vaikutusarviointia, voidaan tehdä kunnianhimoisia tavoitteita, mitä kunnianhimoisen parempi voidaan sanoa, mutta äh, miten se sitten suhtautuu siihen, mitä on saavutettavissa ja mitä tekniikoita tunnetaan, niin ei pitäisi myöskään olla huomioimatta sitä kaikissa keskustelussa, kun puhutaan kaikesta hiilidioksidilainsäädännöstä, mitä maailmalla tällaista lainsäädäntöä on että haluaa olemmeko sitä kinnenhimoisinta. Se meillä on jo, jos verrataan Koreaan, Yhdysvaltoihin, Kaliforniaan. Luvut ovat selvillä. Meillä on jo nyt kunnianhimoisimmat tavoitteet. Ja nyt on raja sen välillä, että mikä on rangaistus ja kannusti, ja tämä ero alkaa olla yhä pienempi, ja ei pitäisi mennä sen rangaistamisen puolelle tavoitteen asettelussa, ja sen vuoksi mitä herra Ulmer tässä ehdottaa, niin minun mielestäni yleisesti ottaen oikea lähestymistapa. Ja... Sitten Peter Liise. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset Thomas Ulmerille hänen mietintö Se on hyvä perusta ja lähtökohta ja monia asioita tässä meidän tuleekin tukea. Minä en näitä erityishyvityksiä, superbonuksia välttämättä kannata, koska ne eivät saa vaikuttaa näihin tavoitteisiin ja rajoihin. Kaksi asiaa ovat minulle erityisen tärkeitä. Ensinnäkin tämä testisykli. Mehän eh, olemme täällä nyt eh, puhuneet tästä aikaisemminkin. Nykyinen, eh, nykyinen Nykyinen autotestisykli on ihan sama kuin tämä hevoslihaskandaali. Eli naudanlihan sijaan hevosen lihaa, no meillä on testijärjestelmä, joka ei sano, mikä on totta, mikä on totta tämän auton suhteen, ihan niin kuin tämän lasanien suhteen. Eli yleensä aina tarvitsee paljon enemmän bensaa kuin mitä testin tulosten mukaan kuluttaja luulee, ja näin ei saa olla. Tämän, äh, tätä testiajosykliä täytyy korjata. Ja Ehkä me voisimme tehdä tämän eurooppalaisesti, jos me kerta 15 vuoden jälkeen emme kansainvälisesti ole tätä saatu hoidettua ja kuluttajat pettyvät. Toinen asia liittyy pitkän aikavälin tavoitteisiin. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi ne ottaa nyt jo käyttöön, mutta ei liian kunnianhimoisina ja että meidän täytyisi ottaa myös tällainen tarkastuslauseke, niin kuin meillä on tämän 95 gramman jälkeen. Mutta en haluaisi samaa kokea kuin aikaisemmin, eli meillä oli tämä vapaaehtoinen sopimus, jota ei noudatettu. Eli nyt me emme enää voi lähteä niin nopeasti toimimaan kuin jos me olisimme silloin aikoinaan heti tehneet lainsäädäntöä. Koska jos meillä nyt on tällaista vapaaehtoista sitoutumista, niin sitten viiden vuoden kuluttua sanotaan, että no ei enää voi lainsäädäntöä tehdä ainakaan näin nopeasti, ja sitten vaaditaan taas viisi vuotta lisää. Kiitos, sitten Ousa Westlund. Tack så mycket, ordförande. Kiitoksia. Tämä nyt on kovin teknistä, kun puhutaan eri välineistä, joita meillä on päästöjen hallitsemiseen, mutta on tärkeää muistaa, että miksi se tehdään täytyy ilmastopäästöjä vähentää. Liikennesektori on suuri osa niistä päästöistä, joten liikenteen päästöjä täytyy vähentää, jos haluamme jatkaa sitä, että ajetaan autoilla, niin jokaisessa autossa täytyy päästöjä vähentyä. Muuten ei voida jatkaa autolla ajoa. Eli vähän, vähän tässä on metodeita käytössä. 95 grammaa, se on äh, mielenkiintoisin päätös, jota tässä äh, valiokunnassa on tehty. Nyt on hyväksytty tämä tavoite, vaikka emme usko, että se voitaisiin mennä läpi, ja se on osoittautunut tehokkaaksi. Se ei ole siis ainoa, mutta se on erityisen tärkeä väline siis. Täytyisi ottaa käyttöön pitkän aikavälin tavoite. Olen tietoinen siitä ja voin ymmärtää nämä argumentit, että testisykliä pitäisi arvioida uudelleen, mutta meillä pitäisi silti kuitenkin olla alustava pitkäaikainen väli, jota sitten voidaan uuden tekstisyklin mukaan arvioida uudelleen. On tärkeää, että ei päädytä sellaiseen tilanteeseen, että ei asetettaisi pitkän aikavälin tavoitetta. Ja sitten kun se tehdään, niin uusi tekstisykli on käytössä ja sitten äh, autoteollisuus sanoo, että oli ihan liian vähän aikaa, ei keritä sopeutua ja niin edelleen. Pitäisi päästä päätyä tähän tilanteeseen, vaan pitkä aikaväli on tärkeä sekä toimialalle että meille lainsäädäntöön, jolla meillä on vastuu siitä, että ilmastoväestöä vähennetään. Myöskin nämä pienille valmistajille äh, tuleva poikkeus, se on vaikea sitä perusperiaatteessa puolustaa. Tässä on tietysti sosiaalinen aspekti, että on eri, että tietysti on jos haluaa ostaa luksusurheiluita, niin mikä on syy se, että ei maksaisi siitä aiheuttamasta hiilidioksipäästöstä? Niin sitä on hyvin vaikea ymmärtää. Sitten superponukset olen samaa mieltä kuin monet muutkin, että riippuu siitä, mitä tavoite asetetaan. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Westlund. Uh, Kiitos. Sitten Karl Schlüter. Yeah. I say the same thing here as I said Sanon saman, mitä sanoin eh, eilen. Mikäli me haluamme myydä autoja, niiden täytyy olla polttoainetehokkaita. Useimpia meidän autojamme ei myydä Euroopassa, vaan Intiassa ja Kiinassa, eivätkä he tule maksamaan mitään suuria bensalaskuja. Joten jos me haluamme autoteollisuudelle tulevaisuutta Euroopassa, niin eh, silloin meidän täytyy mm, olla tiukempia. Meillä on todella helpot tavoitteet. 2015 tavoite on saavutettu jo lähes 2011. Siinä on kuin muutaman gramma eroa. Sen mistä meidän pitäisi nyt ottaa tiukemmat tavoitteet, koska jos me emme tee sitä täällä, niin eh, silloin se on tehtävä paljon kalliimmalla jossain muualla. Kaikki auton valmistajat eh, ovat jo oikealla tiellä tavoitteiden saavuttamiseksi ja Ranska ja Italia ovat jo alle 130 gramman, joten 95kin on heikko. Me tarvitsemme vahvemmat tavoitteet vuoteen 2025 60 grammaa on täysin saavutettavissa lähes kaikille autonvalmistajille jopa ilman sähköautoja. Ja sitten nämä superbonukset. Miksi superbonukset superlöysistä standardeista? Ei se vie teknologiaa eteenpäin. Se, mikä vie eteenpäin teknologiaa, on kovat ja tiukat standardit. Superbonukset siitä, että saavuttaa helpot tavoitteet, pah, kuka niitä tarvitsee? Eli jos me haluamme kannustaa innovaatioita, niin silloin meidän täytyy saada superstandardit, ei superbonuksia. Ja jos katsotaan tätä hevosen lihaskandaalia, miksi me hyväksyisimme testisyklin, joka on huijaus, joka huijaa joka ikistä auton ostajaa Euroopassa. 20-30 prosenttia enemmän päästöjä siinä on kuin auton ostaa. Ja se, mitä mietinnössä nyt ehdotetaan, että, että siirrettäisiin tätä uutta järjestelmää, sen käyttöönottoa vuoteen 2021, se on älytöntä. Miksi me huijaamme kuluttajia? Se on, se on petos. Meidän täytyy vaatia komissiolta uusi testijärjestelmä käyttöön nyt. Thank you, Carl Schlitter. Kiitos, Linda Mäkevän. Yeah, I'll be very brief. I... Minä lyhyesti. Tuen kaikki, jotka sanovat, että meillä täytyy olla tavoite 2020 jälkeen. Toimiala aina valittaa, että heillä ei ole ta- aikaa tavoitteisiin, joten ei myöhennetä sen asettamista, että sitten neljän vuoden päästä olisi vetänyt on liian myöhä asettaa tavoite yhtiöt tietävät, mikä, mitkä tekniikat ovat, mitkä, mikä on saavutettavissa, joten tavoite pitää saavuttaa. No mitä Liise sanoi ja muut sanoivat siitä testisyklistä. Ajatellaan kuluttajan näkökulmasta. Minä tässä etsin uutta autoa ja yritin vertailla eri autojen päästöjä. Se on tällä hetkellä mahdotonta kuluttajalle, koska kun tarkastelee myyjien esittämiä lukuja. He vertailevat sitä sitten asiantuntijoita, jotka sanovat, että reaalimaailmassa sillä on 20-40 grammaa enemmän päästöjä. Miten ihmisillä pitäisi olla luottamusta järjestelmään? Jos ei ole luottamusta, miksi he maksaisivat ylimääräistä näistä autoista? Tällä hetkellä he maksavat suuria ylimääräisiä jos verrataan sähköautoihin ja hybridiautoihin, Yhdysvalloissa me maksamme niistä paljon enemmän. Eli jos halutaan ihmisten nostavan, niin heidän pitää tietää totuus niistä. Eli tämä on kiireinen asia, eikä sitä voida lykätä. Thank you, Mrs. McGavin. Uh, Karl-Heinz Florence. Karl-Heinz Florence. <coughs> Kiitos. Kiitokset Thomas Ulmerille. Erityisesti kiitän häntä siitä, että hän ei lähtenyt Kälhänin ja Rossin tielle, jotka täällä kertoivat kaiken näköisiä tarinoita. Minusta tämä on hyvä mietintö, se on menossa oikeaan suuntaan. 95 gramman äh, unelmaa selittäisin. Kollega Kälänän, te muistanette koko tämän mietinnön, koska te silloin halusitte lävitse tämän 95, me olisimme halunneet tiukempaa, mutta sovittelu äh, menettelyssä tämä sitten päätyi tähän sen vuoksi, että oli tiettyjä maita ja tiettyjä aloja, jotka eivät olleet äh, valmiita tätä tukemaan. Mikäli autoteollisuus Euroopassa pakataan pumpuliin, niin me vaarannamme sen. Sen vuoksi, että kilpailu tulee olemaan globaalista, kuten Jo Lainen sanoi. Ja ne maat, joissa autot ovat kunnossa ja jotka ovat tehokkaita, ne voittavat. Ihan lyhykäisesti. Minä kannatin kovasti näitä superbonuksia sen vuoksi, että mm, nyt täällä on esitetty, millä tavalla niillä voidaan huijata, niin en ehkäpä nyt sitten olekaan niiden kannalla. Mutta otetaan nyt vaikka otettaisiin käyttöön superbonukset, niin kaksi grammaa pitäisi olla maksimi. Ja silloin minä uskon, että näillä superbonuksilla voisi olla jokin järki. Asia ei tätä kovinkaan ainakaan mielestäni vastusta. Pitkän aikavälin tavoitteet, sitä minä kannatan mutta en tätä tällä tavalla tiukasti sanottua grammamäärää niin kuin tämä 95, vaan siis annetaan tavallaan tällainen haarukka ja sitten katsotaan mihin päästään. Minä sanon teille, että autoteollisuus tulee käyttämään tätä kaikkein tiukimpaa rajaa. Ja monethan kykenevät jo nyt täyttämään vuoden 2015 tavoitteet. Eikä sitten enempää enää näistä testisykleistä jos te kannatatte näitä testisyklejä ja selitätte asiaa teidän lapsillenne, niin silloin lapset tulevat sanomaan, että isä, missä sinä oikein olet töissä? Mitä älytöntä höpötät? Kiitos herra Florence, annoin ylimääräistä aikaa, että saitte tuon viimeisen vielä sanottua. Sitten edustaja Seber. Kiitos puheenjohtaja ilmastonsuojelun. Pitäisi tehdä niin äh, taloudellisesti järjestä kuin mahdollista ja sitten autoteollisuus on toisaalta kansainvälisessä kilpailussa mukana. Tärkeää on se, että pidämme silmällä sitä, että teknisesti on paljon enemmän mahdollista. Siitä ei ole mitään epäilystäkään. Ja tekniikat, joita nyt käytetään, nehän sinänsä ovat yli sata vuotta vanhoja, jotka esitellään niin edistykselliseksi, Eli täytyy pitää mielessä nämä realiteetti. Kyse ei ole siitä, että väitettäisiin, että näillä säännöillä voitaisiin saada aikaan suuri tekninen hyppy, vaan että näytetään tiedä, että mihin pitäisi mennä. Ja pitäisi tehdä ero myös sen välillä, mitä halutaan. Haluammeko polttoainetehokkuutta, haluammeko hiilidioksiditehokkuutta vai haluammeko hiljaisia autoja. Kaikki yhdessä on vaikea saavuttaa, koska tavoitteet usein sulkevat toisiaan pois. Eli täytyy tehdä selväksi, että myöskin se, että mitä on tähän asti tehty ja mikä on sitten pitkän aikavälin tavoite ja keskeinen kohta on varmaankin se, että täytyy olla teknologianeutraalisuus niin, että firmoilla on mahdollisuus myöskin tuoda teknisesti mielenkiintoisimmat tekniikat mukaan, ja superbonukset ovat siinä mielessä järkeviä. Ja täytyy myös nähdä se, että arvot ja testisyklet ovat asia, että jos testisykliä tiukennetaan, niin täytyy katsoa myös, mihin näiden arvojen kanssa tulee. Eli kokonaiskuvan kannalta on tärkeää, että mitä haluamme tässä asettaa säännöiksi valmistajille. Ja ei se pidä paikkaansa, että kaikki olisi kustannusneutraalia. Lopulta maksaa kuitenkin kuluttaja. Ja siinä täytyykin sitten miettiä, että jos tiukennamme sääntöjä ja sääntelyjä, niin teemme autoista eurooppalaisille kuluttajille kalliimpia. Ja se on haaste meille kaikille, että löytää tämä keskitie. Kyllä ilmastonsuojelun suuntaan, innovaatioiden suuntaan, mutta tietysti myös kustannuspuoli pitää pitää mielessä. Ei voi olla niin, että eurooppalaiset kuluttajat maksaisivat olennaisesti enemmän autoistaan kuin jossain muualla maailmassa. Eli tästäkin näkökulmasta täytyisi muistaa asiaa tarkastella. Thank you, Mr. Saber. The final speaker. Kiitos ja viimeinen puhuja kaksi minuuttia. Okoni. niin. Merci, euh, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. Ihan viimeisenä paljon on jo sanottu, enkä tietenkään muista kertaa kaikkia. Pitkäaikainen tavoitehan on tietysti testijärjestelmät, kaikki siitä on jo sanottu. Olen sitä mieltä, että Ulmerin mietintö on sen kaltainen, että siinä voidaan hyvin tasapainottaa ympäristönsuojelu tietysti ja myös teollis- teollisuutta voidaan suojella. Muistutan vain, että autoteollisuutemme on joutunut maailmanlaajuiseen kilpailutilanteeseen. Sillä on suuren luokan seuraukset itselleen teollisuudelle. Meillä pitää olla paljon vastuuta ja mieltään se, kuten täällä Richard sanoi, monet tämän päivän normit, standardit toimivat siten, että meidän autoteollisuuden yrityksemme ovat joutuneet vaikeuksiin ja ovat lähteneet innovaation tielle. Me olemme myös luoneet eh, juridista epävarmuutta. Meidän pitää olla erittäin valppaina tässä. Eh, parannusta voidaan tehdä Ulmerin mietintöön, sitä voidaan korjailla, mutta tasapaino on siellä hyvä, kun ajatellaan eh, kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämistä, ympäristön suojelua ja myös meidän teollis- autoteollisuutemme suojelua. Meidän täytyy muistaa se. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Okoni. Kiitokset, edustaja Okoni. Tiesin, että autoteollisuudessa puhutaan hevosvoimista, mutta nyt löysimme linkin myös hevosen lihan ja autojen välillä. Odotan äh, komission kommentteja. Herra Owen, olkaa hyvä. Um, thank you, Mr. Chair, and Kiitos puheenjohtaja. Veit sanot suustani. Me puhuimmekin juuri hevosvoimista ja hevoselihasta ja tällaisesta. Hauskaa, että menette itsekin samaan suuntaan. No, haluaisin kiittää herra Ulmeria kattavasta mietinnöstä. Kuten Davis, onnittelen eurooppalaista autoteollisuutta, mutta muistatte vapaaehtoisen sopimuksen, johon lähdettiin muutama vuosi sitten, ei oikeastaan antanut tuloksia. Mutta sitten kun tuli sitä lainsäädäntöä, niin autoteollisuus on menestyksekkällä rajoittanut päästöt 160-35 vuonna ja on varmaankin hyvin matkalla saavuttamassa uuden tavoitteen hyvissä sajoinen 2015 vuotta. Ja sen vuoksi meillä onkin varauksia joihinkin Ulmerin ehdotuksiin, erityisesti superbonuksista. Koska olen kuullut monien mainitsevan, että 130 grammaa pitäisi pitää yllä, 95 grammaa pitäisi pitää yllä, eikä niitä pitäisi heikentää millään tavalla. Mutta superbonusehdotus mielestäni johtaa heikennyksiin tavoitteessa. 130 grammaa 2015 tavoite ensinnäkin toteutetaan, tai siihen tulee vaikutus, koska 2016-2014 tulee uusi malli superbonuksien laskemiseen, eli se muuttaa tätä toimintalosuhteita valmistajille. Se vie jo varmuutta pois tällä hetkellä. Myöskin 95 gramman tavoitteeseen tulee vaikutuksia. 15 prosentin äh, verran arvioimme. Olemme vähän huolestuneita siis superbonusehdotuksesta. Uskomme, että 2020-2030 välisen aikana, jos jäsenvaltiot saavuttavat tavoitteen, niin 130 miljoonaa tonnia sinä aikana tulisi hiilidioksidia lisää ilma, ilma, ilmakehään. Monet ovat puhuneet testisyklistä myös. Ja tässä täytyy olla selkeäsanaisia, koska se mitä ehdotimme oli, että, että jos uusi testisykli tulisi mukaan, niin sopeuttaisimme lukuja, löytäisimme korrelaatiokertoimia, jotta varmistetaan 95 gramman tavoitetta ei tiukennettaisi. Olemme olleet tästä avoimia ja läpinäkyviä ehdotuksessamme. Ymmärrän, että komissio voisi tulla VLTPn kanssa 2014. Se voitaisiin tuoda voimaan aika nopeasti, koska se on hyvä asia kuluttajille. VLTP ja testisykli on varmaan edustavampi kuin tällä hetkellä. Nykyinen järjestelmä NEDC on noin 30 vuotta vanha ja sen vuoksi sen päivittäminen voisi vain parantaa päästöjen raportoimista ja myöskin polttoainetaloudellisuusluvut, jotka esitetään kuluttajille paranisivat. Ja tässä pitäisi edetä niin nopeasti kuin mahdollista, emmekä varmaankaan haluaisi kuitenkaan haitata mitään valmistajia sen prosessin aikana. Pienten volyymien poikkeus on tullut mainituksi ja tiedän, että viidestä sadasta tuhanteen on ehdotettu muutettavaksi ehdotusta. Minulla on paljon sympatiaa sitä kohtaan, että pieniltä yrityksiltä viedään rasitetta pois. Mutta muistakaa, ne eivät välttämättä ole niin pieniä. Ja jos lisätään tuhanteen autoon, niin ikonisia brändejä, kuten Alpina-brändi tai Lotus-brändi, otettaisiin asetuksen piiristä pois. Eli täytyy miettiä, mitä tässä oikein tehdään. Ja lopuksi uudelleenarviointi. Olemme kaikki kuulleet tarpeesta suunnitteluvarmuuteen ja meidän aikomuksemme on ehdottaa arviointia niin nopeasti kuin mahdollista, jotta valmistajat saavat mahdollisimman paljon aikaa sopeutuksiin joita tehdään autokantaan. 5-6 vuotta auton äh, äh, piirustuksia voidaan muuttaa moottorilta 10 vuotta. Eli nopeasti täytyy toimia, jos haluamme asettaa tavoitteet 2020 vuoden jälkeiseen maailmaan tietysti vaikutustermeinen jälkeen. Ja tietysti haluamme toimia niin nopeasti kuin mahdollista konsultatiivisella tiedonalta, jotta voidaan kerätä tietoja alkaakseen eh, uudelleenarviointiprosessi mielessä, eikä sitä haluttaisi lykätä, jos vain mahdollista. Kiitos. Thank you very much, Mr. Owen. And then I would like... Kiitos. Sitten sitten esittelijä edustaja Ulmer. Loppu. Johtopäätökset. Kiitos puheenjohtaja. Muutama asia ihan lyhykäisesti. En minä näe tätä uutta ehdotusta rangaistuksena teollisuudelle, vaan lähinnä tällaisena ohjausjärjestelmänä, jolla me pysymme johtavina maailman tasolla. Ja kun me puhumme näistä superbonuksista, niin tässäkin on ihan logiikka. Te olette epäilette sitä, että jos että me autoissa vain 12 miljoonaa uutta autoa valmistettaisiin vuodessa, eli autokanta on silloin aika vanha myös. Ja tässä nyt joka tapauksessa on kysymys alle yhdestä promillesta kaikista autojen päästöistä. Tässä on kysymys siitä, että me luomme tällaisen eh, kannustejärjestelmän, jolla teollisuus saa tavallaan kannustusta niin, että se toimisi hieman nopeammin, tehokkaammin ja kunnianhimoisemmin tässä projektissa. Ja jos me sitten sitä kautta myymme 10 prosenttia, prosenttia enemmän autoja kuin tähän mennessä, niin silloinhan tase olisi positiivinen. Ja 280 miljoonaa vanhaa henkilöautoa, eivät ne ole mitään henkilöautoja, jotka päästävät 100 tai 130 grammaa, vaan niiden päästö, päästöt ovat huomattavasti pahempia. Joten miettikääpä myös samalla päästökauppajärjestelmässä tehtyjä päätöksiä ja siitä, että mitä tässä tehdään. Ja sitten katsoa, onko se hyvä vai huono. Testi, sykliä voidaan muuttaa vaikka huomenna aamuna, se ei ole ongelma. Komissio on varmistanut, että tähän tulee tällainen tekijä niin, että ollaan realistisia kuitenkin. Niin, että me saisimme testisyklin, joka voisi yksi yhteen sanoa kuluttajalle, kuinka paljon tämä auto käyttää. Teollisuus sanoo, että lisäkustannukset ovat noin 2000 euroa per auto. Tämä voidaan osittain siirtää, mutta ei täysin. Mutta tämä on suurin piirtein se, mitä me olemme ehdottaneet. Ja jos sitten ajatellaan tätä 2020 tavoitetta, niin tämän täytyy olla kunnianhimoinen tämän tavoitteen maailmanlaajuisesti. Ja meidän täytyy jättää avoimet kädet myös teknologialle siitä katsoa, että mihinkä suuntaan se menee. Tärkeintä nyt on kuitenkin, että hiilidioksidipäästöt vähenevät. Jos äh, tulee sähköautoja tai äh, vetyautoja, meidän täytyy katsoa, mistä se sitten tulee. Eli me tarvitsemme myös tällaisia rinnakkaismittoja niin, että voimme pitää kiinni realistisesti näistä tavoitteista. Tämä ihan lyhykäisesti ja odotan ilolla seuraavaa keskustelua ja Rova Harms oli aika hävytön puheissaan. Mr. Ulmer, um... Kiitokset herra Ulmer. Näin olemme päässeet tämän keskustelun päätökseen. Tarkistusten määrä aika on ensi maanantai 25. helmikuuta. Ja sitten mietimme näitä tarkistuksia valiokunnassa 20.21. maaliskunta ja sitten äänestämme 24.25. huhtikuuta. Ja mahdollisesti kesäkuun tämän vuoden täysistuntoon. Sitten siirrymme kohtaan 10. Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliiniset lääketutkimukset. Ne, jotka haluavat nyt poistua salista, niin tehkää se nyt nopeasti. Annan esittelijälle, edustaja Wilmotille puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin aloittaisin kiittämällä komissiota, neuvoston puheenjohtajaa ja varjoesittelijöitä erinomaisesta yhteistyöstä, joka tähän asti on ollut. Voi hyvin sanoa mielestäni vähän meluisa. Voi hyvin sanoa, että kaikki haluavat saada hyvän sopimuksen niin nopeasti kuin mahdollista siitä, mikä on hyvin tärkeä lainsäädäntö. Kaikki ryhmät ovat varmaan samaa mieltä, että nykyinen lainsäädäntö kliinisistä tutkimuksista tarvitsee uuden arviointia kipeästi kliinisten kokeiden määrä on huomattavasti vähentynyt Euroopassa. Puheenjohtaja sanoo, voisitteko lähteä salista hiljaisesti, koska jatkamme keskustelua. Kiitos. Vilmot jatkaa 2007-2011 välillä kokeiden määrä EU-ssa pieneni noin neljänneksellä, 25 prosenttia. Sillä on synkkiä taloudellisia vaikutuksia. Se myös estää Öö, edistyneiden lääkkeiden tutkimuksen ja siitä kärsivät potilaat. Täytyy varmistaa, että Eurooppaa johtaa sellaisessa tutkimuksessa. Täytyy myös varmistaa, että tuemme akateemista tutkimusta ja öö, parannamme lääkkeiden kehittämistä harvinaisiin sairauksiin samaan aikaan. Täytyy olla maailman asemassa myös potilasturvallisuudessa ja avoimuudessa julkisen luottamuksen intressissä ja hyvän tieteen nimissä. Pidän mon- hyvänä monia aspekteja komission ehdotuksessa ja haluan ottaa ne esille ensin. Komissio on ehdottanut asetusta milloin kuin direktiiviä. Mielestäni tilkkutäkki siitä, miten eri tavoin on sovellettu lainsäädäntöä Euroopassa, niin rajat ylittävä terveydenhoito on tullut kovin vaikeaksi, erityisesti vaikeaa niille, jotka tekevät työtä harvinaisten sairauksien kanssa, jossa pienet palvelusmäärät tekevät välttämättömäksi tehdä rajat ylittävää työtä. Aikatauluista hyväksymiselle komiksio vaatii paljon sääntelyviranomaisilta ja sponsoreilta, mutta pitkät hyväksyntäajat tekevät kokeista vieläkin kalliimmat. On totta, että aikataulut ovat kunnian hyväksyt, mutta ne voidaan saavuttaa ne perustuvat EUn nykyisiin parhaisiin käytäntöihin. Ja tiedän, että on huolenaiheita aikatauluista, että ne ovat liian tiukat mutta monet jäsenvaltiot haluavat niitä pidentää ja haluan varmistaa, että päädymme sitten lopulta hyvään kompromissiin niin, että siitä syystä meidän täytyy varmistaa, että meillä on vahva neuvotteluasema tästä nimenomaisesta asiasta. Yksi tärkeimmistä positiivisista ideoista on tämä EU-portaali. Silloin täytyy lähettää vain yksi yhtenäinen hakemus Erityisesti se on hyväksi niille, jotka tekevät työtä harvinaisten sairauksien kanssa. Myöskin tämä vähäisen interventioasteen lääketutkimuskäsite vähentää vähäriskisille tutkimuksille byrokraattista rasitetta. Tietysti byrokratiaa vähentäessä on kuitenkin tärkeää, että potilasturvallisuus ja hyvävointi on aina pääprioriteetti kuitenkin. Komissio on ehdottanut sitä, että potilaat olisivat mukana kliinisten kokeiden arvioinnissa ja sitä tuen täysin, vaikkakaan, vaikkakin haluan varmistaa, että potilaat ovat kokeneita ja heillä on tietoa ja heidän osallistumistaan ei pidetä pelkästään muodollisuutena. Sitten, että kokeita tehdään kehitysmaissa. Pidän hyvänä sitä, että jos halutaan käyttää koetta EUn ulkopuolelta, niin sitten täytyy täyttää samat standardit, jotka ovat EU-lainsäädännössä, vaikka tätä pitäisi laajentaa kyllä myös siihen, että saadaan kansainväliset suuntavivat eettisistä kysymyksistä. Myöskin, että se, että potilasturvallisuuden parantamiseksi voidaan tehdä tarkistuksia kolmansissa maissa. Tärkein tai paras ehdotus, ja josta ehkä, jota parlamentin ehkä täytyy kovasti puolustaa, on kansallinen korvausjärjestelmä, koska vakuutuskustannukset ovat tähtitieteelliset, ne voivat estää monia, paljon akateemista tutkimusta, erityisesti harvinaisissa äh, sairauksissa. Tästä suuri osa varoista menee vakuutuskustannuksiin, mikä näyttää naurettavalta. Ja vakuutuskustannusten osuus näyttää olevan epäsuhtainen järjestelmän kustannukset olivat suhteellisen pienet jäsenvaltioille ja on hyviä toimivia esimerkkejä siitä, että miten tämä toimii tehokkaasti hyvin Tanskasta ja muista maista. Sitten asiat, joita haluan nähdä muutettavana. Ensinnäkin määritelmiä on ollut paljon sidosryhmien keskuudessa sekaannusta, kun komissio tekee eron kliinisen tutkimuksen kliinisen kokeen välillä, koska näitä termejä käytetään sekoittuen toisinsa kansainvälisissä suuntaviivoissa. Sen vuoksi ehdotan, että tehdään että kliininen tutkimus muutetaan lääketutkimukseksi. Tässä on paljon keskusteltu ja paljon keskustelun jälkeen tämä näyttää olevan parasta eteenpäin. Olen myös ehdottanut muutoksia ryhmiin, joilla kokeita tehdään. Esimerkiksi naiset ovat usein kokeessa aliedustettuina, eli vähemmän tietoa on siitä käytössä, että miten lääkkeet vaikuttavat nimenomaan naisiin. Toinen esimerkki ovat kokeet, joissa ei ole mukana iäkkäämpiä ihmisiä, joilla on liitännäissairauksia tuppailemaan, enemmän täytyy varmistaa, että relevanttius eh, koeryhmässä arvioidaan, kun annetaan lupa ei ole järkeä tietenkään kokeilla alle 40-vuotiailla, jos yleensä käytetään yli 50-vuotiaille. Ei siinä ole mitään pointtia. Sitten vielä kistanalaisempi kohta, ja se on eettisten komiteoiden rooli. Niistä tietysti paljon on puhuttu näistä asioista, erityisesti Saksan lehdistössä. Komissio on pyrkinyt välttämään kysymystä, koska on niin paljon erilaisuutta monimuotoisuutta kautta Euroopan. Komissio tietysti ei halua olla liian perspektiivinen, mutta eettisillä komiteoilla on hyvin tärkeä rooli mielestäni silti, kun annetaan lupia kokeille ja myöskin taataan potilasturvallisuus ja hyvinvointi. Ja se heijastuu koko mietinnössäni kautta linjan sekä osassa yksi että kaksi. Olen myös ehdottamassa, että komissio perustaa platformin, jossa eettiset komiteat kautta Euroopan voivat oppia toisiltaan ja vaihtaa parhaita käytäntöjä. Se on jotain sellaista, jota monet ihmiset ovat pyytäneet ja mielestäni se olisi positiivinen tapa eteenpäin. Viimeinen pointti on se, mihin mietintöni keskittyykin, on tulosten avoimuus. Avoimuksen, avoimuuden puute tulosten osalta on vähentänyt julkis, yleisön luottamusta. Riippumattomat akateemiset työntekijät usein saavat huonosti tietoja, jotta voitaisiin tehdä systemaattisia arviointeja, mikä on vieläkin pahempaa. Usein, jos on epäonnistuneita tuloksia, niitä julkaista ja aseteta käyttäville. Siis täytyy varmistaa, oli sitten koe menestyksekäs tai ei, niin tietoa saadaan. Kokeita voidaan tehdä toistuvasti ennen kuin sitä tulee julkista tietoa, että ovatko ne ehkä mahdollisesti haitallisia tai jopa vaarallisia. Komissio on lähtenyt suuriin askeliin avoimuudessa ehdottanut sitä, että julkisesti saatavilla olevaa tietokantaa olisi, jos olisi tieto kaikista kokeista sitten menestyksikkäitä, tai se on suuri laskel eteenpäin. Kuitenkin minun mieli, mietinnössäni on niin, että lyhyt yhteenveto ei riitä. Se voi olla harhaanjohtava ja puolueellinen. Haluan velvoittaa siihen, että tarjotaan tietokantaan täysi kliininen raportti. Nyt on olemassa jo kansainvälisiä suuntaviivoja kliinisistä raporteista, tutkimusraporteista, jossa on kattava arvio siitä, miten koet tehtiin ja mitkä löydökset olivat. Monet toimijat jo tekevät näitä raportteja markkinointilupien saamiseksi. Ja silloin täydemmät tulokset voidaan analysoida riippumattomien tutkijoiden keskuudessa. Potilaat haluavat osallistua kokeisiin, jotta voidaan saada lääkkeitä itselle ja samassa asemassa oleville potilaille eikä ottaakseen lääkefirmoja. Jos jaetaan kovetuloksista lisää tietoa, se ei lisäisi pelkästään lääkkeitä, vaan myöskin henkeä pelastavia hoitoja ja niiden saatavuutta edistettäisiin, eikä siinä kompromettoida tietojen suojaa, koska kaikki henkilökohtainen tieto on sellaista, josta henkilötiedot eivät käy kilmi, siis se ovat tunnistamatonta potilastietoa. Jos kokeiden tekijät eivät täytä avoimuusvaatimuksia, niin jäsenvaltioiden täytyy pakottaa asettaa sakot. Olen luottavainen, että valiokunta on samaa mieltä, että avoimuutta täytyy parantaa. Toivon ja odotan, sitä, että käyn keskustelua tänään ja kuulisin näkemyksiänne ja odotan tukeanne tulevaisuudessa. Kiitos kovasti. Thank you, Mrs. Wilmot. Then we... Kiitokset teille. Ja nyt sitten varjoesittelijät Philippe Juvin Pepe. Merci, Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Ensi alkuun haluan onnitella sekä tämän asiakirjan laadukkuudesta ja Rova Vilmotin öö, mietinnöstä. Haluan komission tekstistä, tekstiä ensin kehua. Minä en lähde sitä kehittelemään tässä sen enempää, koska neuvosto käsitteli tätä direktiiviä noin 10 vuotta sitten. Määräajat ovat huomattavasti lyhentyneet, jotkut sanot, että aivan liian tiukat, mutta ne kyllä ovat tavoitteita, joista täytyy pitää kiinni ja ne ovat ne olosuhteet sen takia, että me voisimme jatkaa Euroopassa kliinisiä tutkimuksia ollakseen tehokkaita. Me haluamme vain yksinkertaistaa tutkijoiden työtä, olivat sitten akateemisista piireistä tai mm, bisnespiireistä, mutta tämä on hyvä ajatus, jota voidaan tukea. Rovimotin kanssa olen aika paljon samaa mieltä siinä mielessä, että jos me otamme uudestaan käyttöön tämän tyhjentävän käsitteen eettisistä komioista, sen pitää selkeästi tulla esille. Siihen on paljon syitä. Niistä voitaisiin keskustella pitkästi, pitkällisesti. Meillä pitää olla eurooppalainen foomuri näille eettisille komiteoille, eettisille toimikunnille – jos sovitte, niin minä jakaisin tämän esitykseni kolmeen täsmälliseen osa-alueeseen, jotka ovat mielestäni varsin painavia ja tärkeitä tässä mietinnössä, ja niihin pitää löytää hyvät ratkaisut. Ensinnäkin kysymys potilaiden luokittelusta kategoriasta. Jo vuosia mm, tutkimus maailmassa on muuttanut lähestymistapansa sillä tavalla, että sääntöjä pitää sopeuttaa suhteissa riskeihin, joita tutkimus tuo tullessaan. Tämä riskien uutuus tutkimuksessa tulee kyllä esille tässä asetusluonnoksessa tässä, koska komissio puhuu tekstissään näistä mm, low intervention tutkimuksista ja kokeista. Meillä on kaksi elementtiä, jotka eivät ole riittävän tyydyttäviä tässä määritelmässä. Ensinnäkin komissio on ehdottanut kahta kategoriaa low intervention ja ne, jotka eivät ole niin sanottuja low intervention mutta kaikki kansainväliset tekstit, kaikki kansainväliset sopimukset tältä alalta käyttävät toista kategorityypittelyä, kategoriointia. Se on vähän teknistä, mutta sitä pitää korostaa. Löytyy kolme eri kategoriaa. Ensimmäinen on, on, ovat kliiniset testit tai kokeet, joihin lukeutuvat vain ne lääkkeet, joilla on jo lupa, joilla on jo, jotka ovat jo markkinoilla, saaneet markkinoille luvan. Eli toisessa voidaan vain testata kliinisiä käytänteitä. Tässä kategoriassa on hyvin alhainen riski, jonka tutkimus on tuonut mukanaan. Kaikki kansalliset säädökset mä ovat vaikuttaneet siihen, että ei ole mitään määrittelyjä näille eettisille toimikunnille. Mutta tämä niin sanottu ensimmäinen osa, jossa puhutaan arvioinnista, Äh, toimivaltaisten viranomaisten arvioinnista, se häviäisi. Eli pitäisi löytää vähän erilainen luokittelu, kategorisointi, koska näissä alhaisen intervention testeissä joissa on puhe lääkkeistä, jotka ovat jo saaneet luvan päästä markkinoille, niin ei näissä ole mitään tutkimuksen tuomaa lisäriskiä. Ei tässä pidä lähteä monimutkaistamaan asioita. Komissio on nyt lähtenyt etenemään tällä low intervention alueella kliinisissä kokeissa mutta se käyttää luokittelua, joka ei noudata kansainvälistä linjausta, se voi synnyttää ongelman, eikä sillä ole mitään seurauksia. Se, kun te luette tämän asetuksen, että jos määritellään jokin low intervention tyyppiseksi, sillä ei ole käynnistä katsoen mitään seuraamuksia, ehkä lyhyemmät määrajat 25 päivästä 10 päivään, sillä ei ole mitään merkitystä tutkimukselle. Meidän pitää toimia siten, että meillä olisi seurauksia, meidän pitäisi vähentää ehkä vaatimustasoa, luvien myöntämisessä mm, tai etiketöinnissä, jos te käytätte lääkkeitä, jotka löytyvät omasta apteekistanne, ettehän te lähde mitään, lähde etiketöimään mitään erityisesti, koska ne ovat läpikäyneet jo kliinisen tutkimuksen, jossa ei ole tullut mitään lisää, eikä se tuo mitään vaaratekijää potilaalle. Tämä kategorisointi on todellinen ongelma. Siitä meidän pitää keskustella. Toinen asia on testit kiireellisyystilanteessa. Artikla 31, ihan hyvä erityisartikla kunnon pitää testata kiireellisissä tilanteissa, mutta tämä tekstin laatiminen ongelmallinen. Emme voi, emme voi sallia tämmöisiä kokeiden toteuttamisia kiireellisissä tilanteissa tämän artikla 31 tekstivuodon takia. Artikla 31 sanoo, että ehkä kiireellisyystapauksissa voidaan toimia sillä tavalla, että, anteeksi, artikla 32 korjaa puhuja, jos jokin jos ei mitään lakisääkeistä edustusta ole, ole saatavilla. Minä annan teille nyt yhden esimerkin. Kuvitellaanpa, että tässä salissa joku meistä saa sydänkohtauksen ja saa, on kuolemaisillaan. Meidän pitää saada ihan lähisekuntien aikana elvytystä, jos me emme pysty toimimaan. Jos me olemme tehdä kliinisen testin, lähteä toteuttamaan jotain uutta testiä sydänhieronta, sydänlihashieronnan avulla. Jos lukee artiklaa 32 kieltää tämän sydänhieronnan toteuttamisen esimerkiksi, jos joku esimerkiksi tämän kohtauksen saaneen perheenjäsenistä on läsnä, eli tämä on se lakisääteinen puite tai kehys Tämä tarkoittaa sitä, että me voisimme aloittaa tämän, käynnistää tämän tutkimuksen, eikä aina pidä pyytää lupaa, koska aina on jotakin tärkeitä minuutteja, sekunteja, jotka pitää pyytää lupa tai myöntymys. Se vaatii ehkä joskus vartitunnin, puolen tunnin, että voi selittää asian asianmukaisesti. Samalla artikla 32 kohdassa 1.e e sanoo, että kliiniset kokeet pitää, kliinisten kokeiden pitää olla vähimmäisriskin sisältävää. En oikein tiedä, mikä tämä vähimmäisriski. Meillä voi olla joku Aivoinfarkti esimerkiksi, stroke, sen patologia on sellainen, että aivoverenkierrossa on tukossa aivoissa. Meillä on lääkkeitä tänä päivänä, jotka voivat vapauttaa verenkierron sillä tavalla, että aivot saavat uudestaan happea. Tämä on ollut näiden kliinisten kirjallisuustutkimustapausten tulosta. 10 prosenttia potilaista saa aivoverenvuodon tässä tapauksessa. 90 prosenttia voi hyötyä tästä lääkkeestä, koska he eivät ole tulleet halvaantuneeksi aikaisemmin. Näin olisi käynyt. Eli tämä nopean kliinisen tutkimuksen tulos on hyvä. Meillä pitäisi olla minimiriskitekijä. Tämä tutkimus on silloin mahdotonta. Riski pitäisi, pitäisi suhteuttaa saatuun hyötyyn. Hyvä puheenjohtaja, viimeinen kohta, kun puhut, se liittyy Rova Vilmotin tähän täydentävään mietinnön osio. Meillä on täydentävä raportti olemassa tästä, selonteko se on saatavilla, se on julkistettu mutta onko tämä täydentävyys oikein? Minusta se on vähän ongelmallinen. Rova Vilmo, te olitte ihan oikeassa, kun te sanoitte, että siinä on paljon teknisiä määräyksiä. Tämän raportin pitäisi olla niin kattava, niin täydentävä, niin täydentävä siinä, että kun te määrätte, määrittelette jotakin standardeista, se on eh, ehkä liiankin kattava, jos ajattelemme näitä tavoitteita. Mm, kyllä akateeminen piiri voi hyödyntää tätä, mutta ehkä se on kuitenkin tässä vaiheessa liian kattava ehkä pitää saada kattavampi, mitä komissio alun perin haluaa, mutta mielestäni ei pidä mennä näin pitkälle, koska se synnyttää ongelmia. Päinvastoin, mitä voimme tehdä samanaikaisesti, voitaisiin sanoa, että kaikki tie, kaikkien tietojen pitäisi olla se, sen henkilön saatavilla, joka haluaa niitä tutkia. Kun te sanotte, että tietojen pitää olla täydellisiä yleisön saatavilla, mutta kaikki tiedot ovat tuhansia, tuhansia, tuhansia sivuja jos me annamme yleisön saataville tuhansia sivuja, niin ei se kyllä meitä hyödytä, ei se palvele meitä, eikä tässä avoimuus mitenkään parane. Kiitos. Thank you very much, Mr. Juvin. Kiitokset, äh, edustaja Juvin. Nyt pyytäisin muita puhujia olemaan hieman rajallisempia puheissaansa, koska muuten meillä loppuu aika kesken. Äh, Antonia Parvanova on seuraava. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää Glenisiä hänen erinomaisesta mietintöluonnoksestaan. Minun ryhmäni tukee komission ehdotusta ja sen muotoilua. Ja minusta tämä on hyvä pohja tavoitteille mitä tulee tähän mietintöluonnokseen, pidän erityisesti hyvinä näitä muutoksia, joita esittelijä on tehnyt seuraavissa asioissa. Eettisten komiteoiden rooli ja se, että keskitytään potilaisiin, niin että potilaat saavat informaatiota ja otetaan huomioon heidän hyvinvointiensa ja elämänlaatunsa. Tämä tutkimusten relevanssi on myös tärkeää. Alden esittää esittelijänä. Meidän ryhmämme tukee myös komission alkuperäistä ehdotusta hyväksymisten aikatauluista, samoin kuin kliinisiin tutkimuksiin kolmansissa maissa. Nyt muutama avain asia, minkä meidän pitäisi keskittyä, että saamme aikaan optimaalisen tuloksen. Ensinnäkin eettiset toimikunnat. Me tuemme näitä muutoksia ja täydennyksiä, mitä esittelijä on ehdottanut. Ne, jotka väittävät, että eettiset toimikunnat eh, olisi eh, komission taholta kokonaan unohdettu, näin ei ole. Eettisten toimikuntien päätökset pitäisi jättää kansalliselle tasolle ja se periaate, että kliinisiä tutkimuksia ei saa aloittaa ilman, että eettinen toimikunta on antanut sille luvan. Me puhumme kuitenkin subsidiariteetista niin, että kansallisen tason eettisen toimikunnan ei pitäisi voida vaikuttaa prosesseihin muissa maissa. Tätä keskustelua pitää nyt ehkäpä hieman rauhoittaa. Mutta minä pidän tätä ehdotusta ihan hyvänä. Ja parhaiden käytänteiden vaihtamista. Mutta kun lääke saa luvan, sitä markkinoidaan koko unionissa huolimatta siitä, missä tämä kliininen tutkimus on tehty. Ja tämä täytyy huomioida. Mitä tulee sitten avoimuuteen, tässä on hyvin herkkä tilanne pidän esittelijän ehdotuksia hyvänä, mutta haluaisin hieman enemmän tietoa siitä, mitä, mikä on tällainen kliininen tutkimusraportti ja mitä annetaan kenellekäkin. Meidän pitäisi esittää kolme kysymystä itseltämme. Mikä on meidän tavoitteemme, mitä tulee avoimuuteen ja tietojen saantiin? Ja mitä voidaan päättää ennen markkinalupaa tai sen jälkeen? Ja mit, mikä informaatio on relevanttia ja hyödyllistä ja kenelle. Näiden kysymysten perusteella minä en usko, että, generis, että online annettava kaikki tieto tavallisille kansalaisille olisi tarvittavaa tai hyödyllistä. Mutta kansanterveysnäkökulmasta tiedon täytyy olla saatavilla myös riippumatta riippumattomaan tutkimustoimintaan. Meidän täytyy olla varovaisia informaation suhteen ennen kuin on annettu lupa markkinointiin. Kaksi muuta tärkeää elementtiä, meidän täytyy, jotka täytyy ottaa huomioon, on se, että meidän täytyy suojella henkilökohtaisia tietoja ja yksityisyyttä. Ja pidän hyvänä komission näkemystä näistä. Sen lisäksi on paljon työtä, jota EMAN on tehtävä. Meidän tulisi tätä seurata, muita asioita, jotka on otettava esiin. Haluaisin ottaa nopeasti muutaman asian. Ensinnäkin eh, raportointivelvollisuus ja sitten suhteen turvallisuus ja varmuus ja sen lisäksi geneeristen lääkkeiden valvonta. Kiitos. Thank you, Mrs. Parvanova. Next in line is um, Mrs. Orkin. Sitten vihreän edustaja. Omen. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin suuri kiitos Glenis Vilmotille erinomaisesta työstä, johon hän on ottanut eh, mukaan paljon. Tämä on hyvä tausta, josta rakentaa eteenpäin. Haluaisin kuitenkin painottaa, että kliinisten tutkimusten eh, tulokset, olivat ne sitten onnistuneita tai epäonnistuneita, ne kuuluvat ihmisille, eivät teollisuudelle. Ne eivät kuulu teollisuudelle tai tutkijoille, ei, vaan Ihmiset ovat antaneet terveytensä oman kehonsa käyttöön näissä tutkimuksissa ja kokeissa. Ja silloin minusta on epämoraalista ja epäeettistä lähteä katsomaan vain kaupallisia intressejä ilman, että ensin otettaisiin huomioon ihmiset. Ja tämän täytyy olla johtotähtenä kaikessa, mitä me tämän asetuksen suhteen teemme. Tämä asetus, jota me nyt laadimme, meillä on historiallinen mahdollisuus saada tämä määriteltyä. Siis tässähän on kysymys miljardeista säästöistä, jos tämä tehdään oikein. Me voimme säästää miljardeja ja on tuhansia ihmiskohtaloita säästettävissä, mikäli saamme hyvän asetuksen tässä. Minä kävin hiljattain Lontoossa valtuuskunnan kanssa, vierailimme EMAssa ja EMAn kanta on myös tämä. EMA ei halua tässä mitään salaisuuksia tai sanoa, että olisi jotain muita intressejä kuin ihmisten terveys. Ja toki yhteiskunnan talous on myös tärkeä kansantalous. Minusta on itse asiassa aika skandaalimaista, että tavallaan lääketeollisuus käärii isoja rahoja. No, mutta joka tapauksessa ne teollisuuden alat, mehän saamme jatkuvasti kirjeitä esimerkiksi lääketeollisuudelta, joka väittää, että he ovat kiinnostuneita täydestä avoimuudesta. No minä en usko tähän. Mutta jos me antaisimme niille mahdollisuuden, jos kävisi ilmi, että ne ovat avoimia, niin sehän on mahdollisimman hienoa. Ja ne teollisuudet, jotka haluavat osallistua ja toimia hyvin ja saada parhaat kilpailuedellytykset, niin parasta mitä me heille voimme tehdä on huolehtia myös heidän intresseistään. Ja jos he todellakin ovat niin kiinnostuneita tästä avoimuudesta kuin he väittävät. Mutta se, minkä minä nyt keskittyisin ennen kaikkea, on täysi avoimuus, myös täysi avoimuus näihin tietoihin ja tiedostoihin. Joku täällä sanoi, että tämä voi johtaa väärinkäytöksiin. No jos tämä tieto on kaikki sähköisessä muodossa, niin silloinhan me teemme sen mahdolliseksi, mistä meidän täytyy myös huolehtia, että kaikki voivat tähän osallistua. Ja eihän me nyt anna kaikille ihmisille päästö, eh, pääsyä tähän raakatietoon. Mutta kävi ilmi, että muistaakseni The Guardianin toimittaja eh, huomasi sen, että masennuslääkkeet herättivät itsemurha eh, aallon teinien joukossa ja tämä oli pidetty salassa. Oli sanottu, että nämä masennuslääkkeet vain auttavat ja tukevat ja äh, auttavat näitä nuoria ihmisiä heidän masennuksessaan, mutta kävikin ilmi, että se olikin hyvin vaarallinen lääke ja johti monien kuolemaan. Ja tämä oli toimittaja, joka tämän löysi. Ja jos me poliitikot nyt sitten pelkäämme äh, toimittajia, niin no emme me silloin ole minkään arvoisia poliitikkona. Ja meidän täytyisi kertoa yliopistoille ja teollisuuksille, että mikäli toimii tarha, tarpeeksi hyvin, niin silloin selviää myös ongelmista. Eli meidän täytyy saada tämä nyt hyvin käyntiin. Me tuemme emaa, me tulemme tukemaan parasta osaa teollisuutta ja ennen kaikkea me tuemme ihmistä. Me tuemme ihmistä kaikkein parhaiten, jos me hoidamme tämän kuntoon hyvällä tavalla. Ja sitten vielä näistä eettisistä toimikunnista, niistä on sanottu paljon. Minä kuulin, että Bundestag Saksassa on hyväksynyt juuri aika vahvat säännöt eettisistä toimikunnista siellä ja minusta meidän tulisi olla siitä iloisia ja, ja pyrkiä saamaan niin hyvät yhteydet, kuten Glennis sanoikin. Ja no, en jatka tämän enempää. Minulla on toki muitakin asioita esille otettavana, mutta odotan. Mutta minä toivon, että me muistamme, että tässä on kysymys ihmisistä ja meidän terveydenhoitobudjeteista. Ja sekin koskee ihmisiä. Jos käytetään liikaa rahaa väärin lääkkeisiin, kuten Tamifluun kohdalla, niin eihän siinä ole mitään järkeä. Joten siis tässä on kysymys myös dramaattisista taloudellisista eh, skandaaleista, jotka vaikuttavat erittäin paljon terveyteen. Tämä täytyy myös muistaa. Ei tässä ole kysymys vain taloudesta, vaan ihmisistä. Kiitos. Thank you, Mrs. Orkin. Uh... Kiitokset. Sitten ECRn varjoesittelijä Germanov, mutta Anna Rosba on hänen tilallaan. Ole hyvä. Nu vi er så godt i gang med det danske ved at No niin, kun nyt Tanska täällä avattiin, niin minä jatkan Tanskaksi. Minun Kollegani ikävä kyllä ei voi olla paikalla, mutta hän tukee täysin esittelijän ehdotusta. Mutta muutama pieni muutos kuitenkin, eli hän tulee tekemään tarkistuksia. Mutta kuitenkin teillä on hänen tukensa. Ja sen lisäksi haluaisin sanoa Margretalle kiitos me emme aina ole samaa mieltä, mutta nyt sinä olet oikeassa. Ja kun ajatellaan teollis- lääketeollisuutta ja sitä, että kyllähän hekin sairastuvat joskus, joten silloin he ovat samassa tilanteessa kuin me muutkin. Eli täytyy käyttää niitä, jotka toimivat hyvin ja jättää käyttämättä sitä, mikä ei toimi. Olen, meillä on muitakin aiheita täällä pöydällä, kuten hevosenliha ynnä muuta. Minulla on niin vaikeaa ymmärtää ihmisiä, joiden pitää koko ajan tehdä kaiken näköisiä epärehellisyyksiä ja ajattelevat vain omaa kukkaroaan ja lyhytnäköisesti omia etujaan. Entäs sitten, kun he itse ovat samassa tilanteessa ja he itse sairastuvat tai heillä itsellänsä on ongelmia siitä, mitä joku muu on tehnyt? Eipä sen enempää, kiitos. Thank you very much, Mrs. Rosbach. Next. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Susa Guen nimissä. Obrigada, presidente. Eh, neste Kiitos puheenjohtaja. Tämän on hyvin monimutkainen, laaja, tärkeä aihe kokonaisuus, johon haluaisin keskittyä kahteen asiaan. Teema on eettiset toimikunnat ja toinen liittyy avoimuuteen. Itse asiassa minä ja ryhmäni olemme sitä mieltä, että tämä komis, anteeksi, komission tekemä ehdotus alkuperäisessä luonnoksessaan merkitsee ta- pa- ajattelemme lääketieteellistä tutkimusta. Siis jos ajattelisin, että minä olisin vetänyt tämän hihasta, niin meillä on kansainvälinen lääkeainejärjestö, joka minä olen saanut sieltä lausunnon. Tekin varmasti olette saaneet lausunnon. Ei se ole jäänyt vain minun laukkuuni. Siinä sanotaan, että tämä komission tekemä viimeisin ehdotus ei noudata keskeisiä eettisiä periaatteita, jotka allekirjoitettiin Helsingissä. Tämä komission ehdotus ei sido, ei edellytä mitään eettisten toimikun, mitään eettisiltä toimikunnilta kliinisissä tutkimuksissa. Eikä tässä ehdotuksessa puhuta mitään etukäteislupien myöntämisestä. On erittäin tärkeää puhua eurooppalaisesta verkostosta eettisillä toimikunnilla. Sekin on samoilla linjoilla ja sanoo meille, että meiltä puuttuu selkeä kannanotto eettisten toimikuntien toimivaltuuksista ja toimiluvista. Tätä ei voida hyväksyä tällaisena. Toinen asia, joka liittyy tähän, tähän teemaan, toisin sanoen, miten mahdollisuus opt-outiin jäsenvaltioilla, niitäkin on vähän, tai siis jäsenvaltioiden mahdollisuus olla eri mieltä. Ja eettisten toimikuntien toiminta kliinisissä kokeissa – minä pelkään todella, että kliinisten tutkimusten toteuttajat, toimenpanijat etsivät maita, jossa vaatimukset ovat vähän löysempiä toteuttaakseen näitä tutkimuksia. Koska komission ehdotuksen mukaan sen jälkeen, jos päätös jää jäsenvaltioille, niin se pitäisi olla sitovaa jäsenvaltiolle, jos voidaan viedä, jos nimenomaan kun puhutaan kliinisten tutkimusten loppuun viemisestä. Äh, mitä sitten tulee näihin aikarajoihin, määräaikoihin, niin jotkut sanovat, että voitaisiin lyhentää näitä aikamäärajoja. Meidän pitää muistaa, että kyseessä on henkilöt, jotka myös osallistuvat näihin kokeisiin. Meidän pitäisi saada kirjallinen myöntymys näihin kokeisiin. Totta kai täällä puhuttiin kiireellisistä testeistä, ei niin tätä voi yleistää kliinisiin tutkimuksiin yleensä. Tässä on kyse vain kiireellisistä tutkimuksista ja kokeista mutta komission ehdotus ei ole tarpeeksi voimallinen. Mitä tulee sitten avoimuuteen, mitä muut ovat sanoneet, ja siitä, kuinka välttämätöntä on saada tietoa riittävästi ja saada tietoa tuloksista? Totta kai, jos ajattelemme tietoa kliinisistä tutkimuksista, ne piihin pitää suhtautua hyvin varovaisesti. Jos ajattelemme henkilötietoja ja henkilötietosuojaa, ne pitää toteuttaa anonyymisti, mutta on välttämätöntä, että ne ihmiset, jotka osallistuvat näihin tutkijat, voivat päästä, voivat, heille taataan vapaa luotettava pääsy tuloksiin. Nämä ovat siis, tässä oli kyse kliinisistä tutkimuksista. Komissio ehdotuksessaan sanoo, että kliiniset tutkimukset ovat huomattavasti vähentyneet direktiivin käyttöönoton jälkeen. No mutta tämä ehdotus ei eh, mainitse mitään tieteellistä julkaisua tai artikkelia, jossa eh, voitaisiin vahvistaa tämä eh, lukumäärän väheneminen. Voisiko komissio meille vähän tarkentaa tätä tietoa, antaa yksityiskohtaisempaa tietoa tästä? Voitaisinko ehkä samalla myöntää, että komissio tai en aseta tässä kyseenalaiseksi sen antamaa tietoa, mutta voisiko komissio todella sanoa, että jos lähdetään vähentämään eettisiä periaatteita kliinisille tutkimuksille, mm, niin eikö silloin lähdetä edistämään nimenomaan näiden kliinisten tutkimusten kasvamista epäilyttävissä olosuhteissa. Se ei ole järkevää eikä se ole mitenkään inhimillisesti hyväksyttävää ajatella, hyväksyttävissä ajatella näin. Eikö tätä pitäisi lähteä vähentämään? Mitä sitten edustaja Vilmot sanoi? puhui tärkeistä tarkistuksista, jotka tulisivat hänen mietintönsä. Olemme joistakin samaa mieltä, joistakin en. Meidän ryhmämme tulee esittämään tarkoituksia, ei vain näistä mainitsemistani asioista, mutta myös muista kohdista. Ja minä olen käytettävissä tekemään yhteistyötä muiden varjoesittelijöiden kanssa ja tietysti pääesittelijän kanssa parantaaksemme asetusta ja jotta tästä tulisi todella hyvä ehdotus, joka todella puolustaa henkilöitä ja myös tutkijoiden ja kliinisten tutkimusten eettisiä periaatteita. Niiden henkilöiden oikeusturva, jotka osallistuvat kliinisiin tutkimuksiin. Mm, ja näin ollen me haluamme tehdä yhteistyötä ja taistella sen, että, että meillä olisi tuloksena hyvä ehdotus, joka takaa nämä keskeiset periaatteet ja niiden toimivuuden ja toteutettavuuden. E- et meidän täytyy muistaa myös kansainvälisen lääketieteellisen yhteisön antamat lausunnot. Ähm, Kiitos nyt sitten seitsemän viimeistä puhujaa. Meillä on 40 minuuttia enää aikaa tälle ja seuraavalle kolmelle asialle. Peter Liise, kaksi minuuttia. Herr Volzner, ich bring... Kiitos puheenjohtaja. Pitäisi rajoittaa puheaikaa jo alussa keskustelua, eikä keskivälillä. Kiitoksia Syvänille ja Vilmotille. Eipä pelähän on Vil- Syvän varjoesittelijä. Herra Vilma Tyr puhui siitä, että on ollut yksipuolisia lehdistötietoja Saksassa, valtavaa kritiikkiä komission ehdotusta kohtaan. Siellä ei oikeutettua komission ehdotuksessa on myös paljon positiivisia kohtia. Mutta sanon myös hyvin selvästi, että miten pitkään tätä tarkastelen, mitä pitempään olen nyt puhunut asiantuntijoiden kanssa – esimerkiksi Euroopan lääkäriliiton kanssa olen puhunut, niin on selkeää, että se miten komissio on tässä ehdottanut, niin sitä ei voida sellaisena hyväksyä. Tarvitaan kipeästi muutoksia. Enkä lähde sellaisen ehdotuksen puolelle, jos tässä ei lähdetä puolustamaan niitä henkilöitä, jotka eivät ole oikeusvaltaisia puolustamaan itseään. 2001 keskusteltiin pitkään tästä ja ensimmäisessä käsittelyssä sitten alun perin parlamentti sanoi, että että vammaisille ja lapsille ei pitäisi olla kliinisiä kokeita ollenkaan. Siinähän mennään pitkälle, koska he hyötyvät näistä kokeista, mutta komissio on nyt tätä löysentänyt tätä sääntöä, ja se ei käy ollenkaan, että lapsia koskevaa sääntöä heikennetään. Siis tätä ei ole edes vaadittu, monia muita asioita on vaadittu keskustelukumppaneiden kanssa Eli 2001 tilanteeseen verrattuna suuri muutos olisi tulossa Parvanovaa tuen eettisissä komiteoissa. Täytyy tulla selkeä selvennys siitä ja myöskin siitä, että miten asiasta vastaava jäsenvaltio tekee yhteistyötä jäsen, muiden jäsenvaltioiden kanssa. Komission ehdotuksen mukaan voisi olla niin, että yksi asiasta vastaava jäsenvaltio sanoo kyllä ja neljä muuta sanovat hyvistä syistä ei. Ja sitten huolimatta on se kyllä, niin mikä menettelytapa se on, ei se käy niin. Eli sitten tulee myös avoimuustarkistuksia. Minulla on myös se pyyntö, että puhutaan aikataulusta. Teema on monimutkainen ja jos kaikki kritiikki on oikeutettua, niin tullaan kovan aikapaineeseen ja pyytäisin, että annetaan tälle tarpeeksi aikaa muotoilla tarkistuksia ja että niistä keritään myös keskustella. Kiitos. Thank you, Mr. Lise. Uh, Crystal Shalom. Kiitos. Uh, sitten Charles Kiitos. Ja minä puhun alle kaksi minuuttia. Haluaisin aloittaa sanomalla Glens Vilmotille, että tämä mietintö on erinomaisen hieno. Tässä tasapainotetaan oikein hyvällä tavalla potilaiden turvallisuutta ja samanaikaisesti tehdään mahdolliseksi kliiniset kokeilut. Mutta minä nyt kuitenkin tukisin myös niitä kollegoita, jotka ovat puhuneet paremman avoimuuden puolesta kliinisissä kokeissa. Minusta ehdotus siitä, että täytyisi laatia tällaisia kliinisiä tutkimusraportteja on hyvä, mutta ehkäpä meidän pitäisi miettiä, että menisimme vielä hieman pitemmälle, kuten edustaja Aukenkin sanoi. Eli että antaa pääsy myös tähän raakatietoon, ei ainoastaan tutkimusraportteihin, vaan myös tähän alkuraakatietoon. Tiedän, että tässä on ehkä tiettyjä kaupallisia intressejä, mutta sanotaan nyt ainakin, että riippumattomat tutkijat saisivat tämän tiedon käsiinsä. Minusta potilailla ja kansalaisilla on oikeus saada mahdollisimman paljon avoimuutta. Mietintö on mielestäni erittäin hyvä ja se osoittaa, että me varmasti kykenemme parantamaan potilasturvallisuutta ja parantamaan avoimuutta. Kiitos. Thank you very much, uh, Corinne Lepage. Kiitos Corinne Lepage. Kiitos puheenjohtaja, paljon on jo sanottu niin, niin eettisten toimikuntien kunnian palauttaminen, toiminnan palauttaminen, meidän aikarajat ovat aivan liian lyhkäisiä, koska päätöksiä pitää pystyä tekemään. Päätöksiä on tehty ilman, että jäsenvaltiot ovat, eivät voineet sanoa kantaansa, jos puhutaan näiden eettisten toimikuntien lupa harjoittaa näitä kliinisiä tutkimuksia, sitä ei voida hyväksyä ensimmäinen asia. asia. Toinen asia, jota ei ole aikaan käsitelty, on tämä näiden toimeksiantajien muuttunut luonne. Niillä ei ole mitään rahallisia mahdollisuuksia. Jos meillä on apteekka, apteekki, joka on erilainen alihankkija näissä tutkimuksissa sekin voi olla ongelma. Kolmanneksi minusta tuntuu välttämättömältä parantaa kansalaisten tiedonsaantia, sekin sanottiin ja minä viittaan tässä kollega Rouva Aukkenin puheeseen. Neljänneksi on välttämätöntä määritellä e, e, ei-toivottujen oireiden ennenaikainen paikantaminen. Meillä on ongelma Euroopassa tässä. Meidän pitää olla erittäin valpaita tässä. Ja viimeiseksi me me, meidän pitää saada tämä ei-eettisten kokeiden toteutuminen kolmansissa maissa. Sitä toimintaa pitää vähentää. Beaucoup, Madame et François. Kiitos. Ja sitten François Grostet. President, Kiitos puheenjohtaja. Me olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että tässä on asetus, jossa otetaan otetaan huomioon se katastrofaalinen direktiivi, josta keskusteltiin vuosia sitten. Me olemme taantuneet kliinisissä tutkimuksissa Euroopan unionissa, se on vakava ongelma. Meillä on ollut Meillä on osa, jossa puhutaan teknisistä ja tieteellisistä asioista ja sitten toisessa puhutaan eettisistä asioista, joka liittyy toissijaisuusperiaatteeseen. Jos puhutaan eettisistä toimikunnista, siitä ollaan yhtä mieltä, mutta me emme saa käydä tässä mitään halvaannuttavaa keskustelua sanotaan kyllä et, etiikalle, olkaamme yhteneväisiä myös tekstin ansioille. Mitä tulee sitten tähän riskin suhteellisuuteen ja sen määrään, se on hyvä asia. Meillä on kategoria näille kokeille, jotka voidaan tehdä. Ne vähentävät hallinnollista tarkkaa silloin, kun puhutaan riskialttiista tutkimuksista. Jos puhutaan sitten näistä vastausten puuttumisesta, erilaisissa instansseissa. Tämä on myönteinen vastaus. Se tarkoittaa sitä, että meillä on hiljainen äänetön hyväksyntä tälle. Tässä on kyse mekanismista, joka on mielenkiintoinen tiedonsaanti. Totta kai avoimuutta tarvitaan, mutta avoimuutta, joka noudattaa ainakin tutkimuksen eh, intressejä, eli tietoon, tiedon pitää olla julkista, sitä pitää kuitenkin suojata. <clears throat> Henkilökohtaiset luottamukset tiedot pitää suojata. Jos me lähdemme tässä stigmatisoimaan potilaita, se ei ole hyvä asia. Meidän pitää myös välttää epälojaalia kilpailua. Tutkimus on raskasta, kallista, erittäin kallista meidän pitää totta kai turvata teolliset ja tekijänoikeudet. Jos me puhumme harvinaisista, erittäin harvinaisista sairauksista, tässä on vaikeuksia kliinisissä tutkimuksissa ja se, lisä, ja se, se kytketään usein jokaiseen sairauteen ja jokaiseen potilaaseen. Ja meillä on myös maantieteellinen ulottuvuus. Jos me ajattelemme näiden tautien esiintyvyyttä, meidän täytyy saada, että meidän pitää toimia sitten niin, jäsenvaltiot antavat tietyn prioriteetin näille erityisen harvinaisille sairauksille. On puhuttu täällä myös lastensairauksista, lastentautien hoitamisesta. Meillä on erittäin harvaita syöpätapauksia, jotka koskettavat varhaislapsuutta. Meidän pitäisi saada kliinisiä tutkimuksia aikaan ilman, että se olisi sitovaa. Kiitos sitten Karl Schlüter. Yeah, thank you. I think uh, your report is going in the Kiitoksia mietinnössä. Mennään oikeaan suuntaan, mutta haluan lisää. Ja mielestäni kun negatiivisia tuloksia ei julkaista, se on epäonnistuminen, eli avoimuus on tärkeää. Mutta yksityiskohtaisemmin vielä se, että että kun määrätään mittaustapa, niin sitä ei voi muuttaa keskivälillä, eli voi yhtäkkiä alkaa mittaamaan kolesterolia ja rasva-arvoja kesken prosessin. Myöskin aiotut aliryhmät täytyy määrittää heti, ei voi myöhemmin valita tietoja, jotka sitten tilastollisen sattuman myötä itse asiassa voisivat johtaa tuloksuun, ei kun täytyy mm, määritellä alaryhmät etukäteen, niin että ei poimita rusinoita pullasta saadakseen tulokset. myöskin alihankintaminen ja tutkokokeet kolmansissa maissa. Jos haluaa hyväksynnän Euroopassa, täytyy noudattaa samoja avoimuussääntöjä riippumatta siitä, missä tutkimus tehdään. Jos haluaa pillerille luvan Euroopassa, niin sitten täytyy julkaista alihankkijoiden kolmansissa maissa tehdyt tutkimukset täytyy julkaista samoilla ehdoilla kuin Euroopassakin, jotta saadaan lupa Euroopassa. Jos tällaiset muutokset tehdään, joita nyt ehdotetaan, ja myöskin tarkistusten myötä, jotka toivottavasti hyväksytään, niin sitten saadaan paljon enemmän tieteeseen perustuvaa lä- äh, lääke- lääke- lähestymistä lääkkeisiin ja kokeisiin. Koska nyt on usein niin, että voidaan käyttää tilastollisia sattumia, jotta voidaan todistaa jotain. Olen myös huolestunut niin mikä se nimi nyt onkaan? Kun ei olla hyväksytty tiettyyn tarkoitukseen, mutta sitä käytetään kuitenkin. Niissä tapauksissa myös. Silloinkin nämä aiotut aliryhmät täytyy julkaista kokeilla, vaikka se olisikaan aiottu käyttö, niin jos se on todennäköinen käyttö, niin siltikin tiedot pitää julkaista. Richard Seva, Kiitos puheenjohtaja. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että Potilasturvallisuus on keskeinen asia koko tässä direktiivissä, varsinkin jos potilas ei itse voi aina päättää kaikista asioista, että me toimimme potilaan eduissa. Ja mm, että nämä kokeet vähennetään minimiin. No, ne, jotka kantavat kustannukset, ovat myös ne, joiden tulisi näistä kokeista etua saada. Siitä huolimatta tässä pitäisi olla mahdollisuus yhteistyöhön ja siihen, että näitä eri tutkimuksia voitaisiin hyödyntää myös muilla teollisuuden aloilla. Mutta tässä on ollut tällainen tietopankki tai tietopankkiverkko voisi olla keskeinen ja tässä komission pitäisi nyt hieman vielä hioa tätä ja me voisimme tehdä tarkistuksia siitä, millä tavalla parantaa tätä niin, että tutkimustulokset olisivat mahdollisimman suuren piirin käytettävissä. Tärkeää on myös muistaa ihmis, ihmisen ihmiselämän syklit ja Ja keskeistä täytyy olla myös se, että pidämme nämä kokeet Euroopassa. Se on tärkeää sekä tieteellisestä että moraalisista syistä. Luonnollisesti Euroopan täytyy vaatia ulkomailta vastaavia standardeja, mutta uskon, että valvonta Euroopassa on kuitenkin ehkä parempi kuin Euroopan ulkopuolella ja sen vuoksi meidän tulisi pyrkiä kääntämään tätä suuntausta tänne päin. Luonnollisesti on tärkeää ottaa potilaat mukaan ja huolehtia siitä, että he saavat tarvittavan informaation. Ja se onkin, Glenis Vilmont on ottanut tämän esiin hyvällä tavalla. Täytyy vielä miettiä, millä tavalla voimme vielä tätä vahvistaa. Kiitos. Thank you, Mr. Saber. And the final speaker on the list is Mr. Kiitos. Ja sitten viimeisenä puheena eh, Rova Hybner. Kiitos kovasti. Käsittelemme hyvin vakavia asioita, kliiniset kokeet, jotka käytännössä, niidenhän täytyy olla ehdottoman avoimia, mutta te, te, täytyy toteuttaa tiettyjen menetelmien mukaan. Eli se, mitä täällä on puhuttu, nehän ovat patologioita ja rikoksia eri paikoissa, mutta mehän puhumme proseduureista, joiden, joita pitäisi noudattaa kokeissa, joita tekevät lääketieteelliset yksiköt, jotka ovat tunnustettuja eikä rikollisryhmien kautta. Koska saan sellaisen vaikutelman, että monen Monet puhuvat täällä rikoksasioista, siis eihän hevoslihaa ole missään tapauksessa sallittua ollut. Ennen kaikkea se, mistä kollegat puhuvat, meidän pitäisi keskittyä potilaisiin. Millä tavalla tehdään proseduurit? Millä tavalla tietoja pitäisi julkaista ja kenelle? Se on hyvin tärkeää, koska Monet näistä tiedostajia, jotka, joita julkaistaisiin yleisesti, voisivat aiheuttaa paniikin. Eli ei se voi olla niin, että ei se välttämättä ole niin, että jos maalikko saa tietoa, niin se olisi välttämättä aina vain positiivisia tuloksia. Eli pitää olla varovainen, jos puhutaan kliinisten kokeiden tulosten julkistamisesta, miten paljon ne pitää olla yleisesti saatavilla. Tarkoittaako se sitten, jokainen voi mennä internettiin, klikkaa sieltä jotain linkkiä ja saa tutkimuksen käyttöönsä? Ja kuitenkaan ei ole mitään käsitystä siitä, miten nämä tutkimustulokset voivat vaikuttaa kyseisen henkilön terveyden tai naapurin. Eli en ole ihan tällaisen avoimuuden puolella, koska ei, käyttäjä, tiedon käyttäjällä voi olla välttämättä tietoa siitä, ovatko tulokset positiivisia vai kielteisiä, eli täytyy erottaa rikolliset toiminta ja sitten tämä todellinen toiminta, jota käsitellään, eli kliiniset kokeet, joiden pitää palvella ihmisiä Euroopassa. No, um, on behalf of the European Commission. Ja komission puolesta herra Riis. Give him the floor. Thank you very much, Chairman. Uh... Kiitos eh, puheenjohtaja. Ensin kiittäisin edustaja Vilmottia tästä lausunnosta. Hänen lausuntonsa tukee komission ehdotuksen kolmea päätavoitetta. Ensinnäkin se, että pidettäisiin kliininen tutkimus Euroopan unionissa, leikataan turhaa byrokratiaa ja kolmanneksi korkein mahdollinen suojataso potilaille kliinisissä kokeissa. Hän muistuttaa, että kliiniset tutkimukset, niitä ei tehdä ainoastaan lääketeollisuudessa, vaan myös yliopistoissa. Ja meidän täytyy miettiä, mitä kaikkea näissä kliinisissä kokeissa voidaan saavuttaa. Sen lisäksi pidämme hyvänä sitä, että esittelijä tukee näitä ehdotettuja aikajanoja kliinisten kokeiden anomusten hyväksymiselle. Ja hän mainitsi myös nämä esimerkiksi vakuutuskustannukset, jotka ovat usein epäsuhteessa verrattuna niihin tukiin, mitä tutkimukselle annetaan. Me arvostamme myös Vilmotin pyrkimystä ottaa etiikka mukaan, kun hyväksytä, annetaan lupia eh, kliinisille kokeille. Tässä on ollut jonkun verran eh, väärinymmärryksiä. Haluaisin viitata alaikäisten ja vammaisten suojeluun ehdotus noudattaa sana sanalta olemassa olevaa direktiiviä. Ei ole mitään heikennystä olemassa olevaan direktiiviin. Seuraamme tässä sitä, mitä vuonna 2000 Euroopan parlamentissa päätettiin. Mitä tulee avoimuuteen, komissio on samaa mieltä siitä, että meidän täytyy saada avoimuutta kliinisten tutkimustulosten tuloksiin on äh, muutamia poikkeuksia. Esimerkiksi tieto, joka on saatu abstraktien tutkimuksissa. Tämä on kuitenkin EMAN asia. Komissio painottaa tätä. Komissio tukee täysin EMAa sen politiikassaan, kun se äh, vapauttaa parantaa tätä kliinisten kokeiden tietoa markkinoille saattamisen jälkeen. Sitten tutkimustulosten avoimuus yleensä on tärkeää. Mitä halutaan julkiseksi? Yksi vuosi kliinisten tutkimustulosten valmistumisen jälkeen. Me tulemme tarkistelemaan esittelijän tekemää ehdotusta, mutta meidän täytyy kaikkien muistaa, että ne säännöt, joita me luomme, ei koske ainoastaan suuria lääketeollisuuksia, vaan myös pieniä itsenäisiä tutkimusprojekteja. Ja tämä vaikuttaa siihen, missä muodossa tätä tietoa toimitetaan emalle. Vielä harvinaisista taudeista ja tutkimuksista sillä alalla. Parasta, mitä me voimme tehdä, on varmistaa se, että harmonisointi eurooppalaisille tutkimuksille, kliinisille tutkimuksille, koska nämä ovat tutkimuksia, jotka pitäisi voida tehdä hieman eri tavalla. sitten komissio luottaa, että parlamentti tulee käymään rakentavia keskusteluita siitä ja että saamme aikaan sopimuksen ennen seuraavia parlamenttivaaleja. Kiitokset ja sitten viimeinen puheenvuoro esittelijä Vilmotille. En ota paljon aikaa, koska aikataulu on tiukka, mutta kiitos kaikille, jotka pitivät puheenvuoron erityisesti varjoesittelijät, koska mielestäni meillä on laaja pohja sopimukseen on pidetty jo monia tapaamisia ennen kuin kirjoitinkaan mietintöä. Ja enemmän tai vähemmän ollaan varmaan sovussa. Kaikki haluamme hyvää lainsäädäntöä. On useita mielipideerovaisuuksia, joita voidaan työstää. Mielelläni keskustelen jatkossakin. Muutama asia. Eettiset komiteat, mielestäni sitä käsittelin ja toivon. Se tyydytti ihmisiä. Aikataulusta on selkeä, että enemmistö tukee komissiota. Komissio on tehnyt hyvää työtä ja meillä täytyy olla vahva neuvotteluasema, koska voin sanoa, että jäsenvaltiot sitä haluavat aikatauluja pidentää. Jos alamme nyt pidentää niitä nyt, niin sitten päädytään kovin pitkiin aikoihin, eikä se ole kenellekään hyväksi. Joten kovasti haluaisin, että pidetään komissiosta kiinni, komission ehdotuksesta kiinni. Sitten tämä suuri avoimuuskysymys. On ollut paljon keskustelua lehdistössä, sidosryhmien keskuudessa kaikkialla avoimuuskysymyksestä. Tämän päivän keskustelusta voi sanoa, että on ihmisiä, jotka ajattelevat, että kliininen tutkimusraportti olisi liikaa ja sitten jotkut pitäisi olla kaikki raata kadatakin. Kliininen tutkimusraportti on mielestäni hyvä kompromissi. Se on kansainvälisesti hyväksytty tapa hoitaa asia. Ihmisten täytyy sitä jo nyt tuottaa ja tulee yhteenveto myös ihmisille julkiseen käyttöön. Joku sanoi, että olisi hyvin teknistä ja monimutkaista tietoisille, mutta yksinkertaistettu yhteenveto tulee myös. Ja sitten täydemmät tulokset, joita voidaan analysoida ja tarkistaa. Joten mielestäni se on säätelyinen kompromissi. Jatkamme keskusteluja. Toivottavasti rakentavia keskusteluja, mutta sanon kaikille ja varjoesittelyille muille mukana oleville, jos haluaa keskustella mistä vaan, niin tulkaa, ottakaa yhteys minuun, jotta voidaan varmistaa, että todellakin saadaan laaja sopu tästä, koska haluaisin nähdä, että tämä lainsäädäntö menisi läpi tämän kauden aikana. Olisi oikein hyvä saada tämä työ tehtyä ja auttaa sekä potilaita että lääketieteen tutkijoita Euroopassa. Kiitoksia. Mrs. Wilmot. Kiitos äh, esittelee Vilmot. Ennen kuin annan äh, tarkistusten määräajan, herra Liisalla oli työjärjestyspuheenvuoroa. Niin, vielä kerran, että me voisimme siirtää tarkistusten määräaikaa hieman myöhäisemmäksi. Voimme ehkä puhua tästä koordinaattoreissa. Mutta herra Riisille kuitenkin vetoomus. Lukekaa tämä teksti. Direktiivi vuodelta 2001 muotoilee lasten ja muiden ei-oikeuskelpoisten henkilöiden suojelun toisin kuin teidän ehdotuksessanne. En ole koskaan kuullut, että, tästä olisi, että tämä olisi muoto, muutettu. Asiantuntijat, jotka työskentelevät tämän asian parissa, sanovat, että tämä sanamuoto tässä nyt on heikennys. Eli haluan, että tämä nyt tehdään selväksi. Tässä ei ole otettu direktiiviä sanasta sanaa, vaan tätä on heikennetty. Ja tulen tekemään tarkistuksen tästä, joka on sana sanalta vuoden 2001 direktiivin mukainen. Mrs. Wilmot, can, can you comment on... te Rova Wilmot kommentoida tätä? We've already had a discussion about... Meillä oli tästä jo keskustelu. Tämä mietintö on ollut tekeillä jo kesäkuusta lähtien. Eli ihmisten pitäisi tietää, mitä tarkoituksia haluavat esittää. Minun mietintö on ollut saatavilla 13. helmikuuta lähtien ja 26. on vasta määräaika, eli mielestäni on paljon aikaa koska sitä mitä en halua, koska, koska haluan saada tämän läpi kovasti, niin en halua viivyttää koko aikataulua tälle. Jos päivä tai pari, niin ok, mutta haluan että yhä, että keskustelutarkistuksista olisi valiokunnassa 20.21. maaliskuuta, joten pidän parempana, ei viivytetä ku, kuukaudella muutama päivä, jos silti tästä alkuperäisestä aikataulusta voidaan pitää kiinni, niin ok, mutta 13. helmikuuta lähtien se on ollut saatavilla. Wilmot, um... Kiitos. Olette täysin oikeassa. Komission ehdotus julkaistiin heinäkuussa 2012, joten kyllähän meillä on se on ollut pöydällämme jo jonkin aikaa. Jotta voisimme noudattaa aikataulua, niin silloin maalis-huhtikuussa meidän, että voimme puhua ja äänestää, niin määräajan pitää olla ensi viikolle. Alkuperi, alun perin se oli 26 eh, helmikuuta. Voimme siirtää sitä yhdellä päivällä, mutta se on nyt pisin siirto, mitä me voimme hyväksyä, jotta voimme noudattaa aikataulua. Joten ehdotan, että määräaika tarkistuksille on 27. helmikuuta tänä vuonna. Ja sitten voimme puhua näistä 20. maaliskuuta ja äänestää 24. huhtikuuta. Kiitos. Then we quickly move on to the next... Sitten siirrymme nopeasti seuraavaan asiaan, joka on Koillis-Atlantin syvämeren kalastus. Anna Rosbach, ole hyvä. Kiitos, aion puhua äidinkieltäni. Minä tiedän, että tämä on vain lausunto kalastusvaliokunnalle, mutta siitä huolimatta tämä vaatii hieman enemmän kuin vain eh, selityksen minun puoleltani. Sen vuoksi minä jaan tämän esityksen kolmeen osaan. Ensinnäkin kerron hieman nopeasti komission ehdotuksesta, sitten kerron hieman, mitä syvämeren eh, kalastus on, ja sitten lopuksi eh, kerron sitten ylipäätään tilanteesta. Ensinnäkin komission ehdotus Nykyinen asetus syvämeren kalastuksesta Koillis-Atlantilla on ollut voimassa viimeiset kymmenen vuotta ja lainsäädäntö tällä alueella e, ei ole kyennyt vähentämään niitä haitallisia vaikutuksia, mitä tämä syvämeren kalastus on aiheuttanut näillä haavoittuvilla alueilla tällä ehdotuksella on ihan hyvä perusta niin, että voidaan integroida ympäristötavoitteet ja varmistaa se, että biodiversiteetti säilyisi syvämeren alueella, koska se on tällä hetkellä todella suuri ongelma. Joten meidän täytyy huolehtia siitä, että kestävällä tavalla hyödynnetään syvämeren kalalajeja ja että huolehditaan myös näistä ekojärjestelmistä. Sitä kautta me voimme parantaa myös tieteellistä osaamista syvämeren kaloista. Eli tämä komission ehdotuksesta. No mitä nyt sitten on tämä syvämeren kalastus? Syvämeren kalalajit ja ekojärjestelmät ovat kaikkein suurimmat ja ainutlaatuisimmat ekojärjestelmät, joita me tiedämme. Ja tutkijat ovat tutkineet tätä aikoi, vuosikymmeniä, mutta siellä on yhä vielä tuhansia lajeja, joista me emme tiedä mitään. Ja tämä on jopa 4000 metriä syvää ja tämä ekojärjestelmä, siellä on todella tuntemattomia lajeja ja koralleja, kaloja. No, koralleja, korallithan ovat jopa 8000 vuotta vanhoja. Ja ottaen huomioon myös valon ja paineen syvämeren alueilla. Siitä johtuen nämä lajit ovat hyvin haavoittuvia. Ja nämä kalalajit esimerkiksi tuvat, voivat tulla hyvin vanhoiksi ja hedelmällisyydeltään ne ovat hyvin alhaisia, ne lisääntyvät hyvin myöhään elämänsä aikana. Jos ajatellaan turskaa ja tonnikala, joka on lähempänä rannikkoa, niin niitä on ylikalastettu huomattavasti. Ja nyt myös syvämeren kaloissa tilanne on heikentynyt, joka johtuu siitä, että alukset ovat kasvaneet ja sen vuoksi yrityksillä on näissä kalastuslaivoissa hyvin suuria kalastusvälineitä, jotka pääsevät hyvin syvälle. Ja tämä on aiheuttanut vahinkoa ekojärjestelmälle, varsinkin pohjatroolaus, joka on se kaikkein eniten käytetty väline, tuhoaa oikeastaan kaiken pohjissa. Ja sen jälkeen noin 30 prosenttia tästä saalista heitetään takaisin laidan ylitse sen vuoksi, että niillä ei ole kaupallista merkitystä ja nämä kalat eivät selviä hengissä johtuen painevaihtelusta. Eli tämä nyt siitä, mitä syvämen kalastus ylipäätään on. Ja kolmanneksi, mitä me haluamme tällä lausunnolla saavuttaa? No yleisesti ottaen minä tuen komission ehdotusta ja sen lisäksi minä painotan sitä, että lainsäädännössä pitäisi lähteä siitä, että voidaan suojella haavoittuvia ekojärjestelmiä ja kalakantoja. Ja sen vuoksi ehdotankin, että meillä olisi tiettyjä kriteereitä sille, millä tavalla suojellaan haavoittuvia meriekojärjestelmiä. Ja meidän täytyy huolehtia myös siitä, että biodiversiteetti ei heikkene, koska se on ollut valtavan monimuotoinen. Ja sen vuoksi toivonkin, että komission ehdotus olisi Lissabonin sopimuksen mukainen, jonka mukaan ympäristölainsäädäntö on otettava mukaan, kun toimeenpannaan unionin toimia ja politiikkaa, ja että kaikki lähtee kestävän kehityksen pohjalta. Minä tuen komission ehdotusta siitä, että kiellettäisiin askeleittain nämä tuhaavat pohjatroolit ja niiden käyttö. Ja tässä viittaa myös äh, YK äh, yleiskokouksen päätöslauselmaan. Ja ehdottaisin, että tai ehdotankin, että tulee tällaisia vaihtoehtoisia kalastusvälineitä mahdollisimman nopeasti. Ehdotan myös, että syvämeren kalast verotus ja EUn alusten kiintiötä tuolla alueella tarkistettaisiin YK sopimusten mukaisesti. Syvämeren kalastus ja ekojärjestelmä on erittäin tärkeä ja sen vuoksi meidän sopimustemme täytyy olla kansainvälisten sopimusten mukaisia ja kolmansien maiden syvämeren kalastuksen mukaisia. Olen saanut jo tarkistuksia siitä, että meidän tulisi koordinoida toimemme kolmansien maiden kanssa. Ja sitten vielä viimeksi ehdotan tiettyjä kriteereitä, jotta tehtäisiin tällaisia seuraamusanalyysejä, joiden mukaan voidaan nähdä, että syvämeren kalastus on YK-standardien mukaista. Ja sen vuoksi eh, minä haluaisin, että meillä olisi näitä analyysejä myös olemassa olevalle kalastukselle, eikä ainoastaan uusille alueille. Kiitos. Ihan mukavaa olla puheenjohtaja, kun on seitsemän minuuttia jäljellä ja kolme asiaa esityslistalla. Eli kaksi läsnä olevaa eh, varjoesittelijä minuutti per pää. Olkaa hyvä. Just to say that I support... Haluaisin vain sanoa, että tuen Rosbachin mietintöä. Komission oikeassa täytyy toimia syvämeren kalastuksessa ja suurella lajeja, jotka lisääntyvät myöhään. Nyt on yhteisen kalastuspolitiikan reformi, joten tässä ei voida syvämeren kalastusta tässä mielessä käyttää hyväksi väärin. Kukovic. Well, then I will just announce that. Selvä. Tarkistusten määräaika on 22. helmikuuta ja äänestämme 20. maaliskuuta ja toivon mukaan kalastusvaliokunta äänestää huhtikuussa ja kesäkuussa täysistunto. Sitten siirrymme suoraan seuraavaan asiaan, joka on jälleen kerran äh, Anna Rosbach. Euroopan unionin teollisuusalueita koskevat alueelliset strategiat. Ole hyvä. Kiitos todella lyhykäisesti, koska tämä on aihe, josta me varmaankin voimme olla aika yksimielisiä. Tämä lausunta aluepoliittiselle, aluekehitysvaliokunnalle sisältää äh, uusia strategioita ja minun äh, lausunnossani minä painotan sitä, että mukaan otettaisiin näihin strategioihin ympäristönäkökulmia, esimerkiksi vanhojen teollisuusalueiden puhdistaminen ja niin edelleen. Eli että olisi integroidumpi näkemys myös esimerkiksi teknologiaan, äh, liikenteeseen ja niin edelleen. Minä aion itse tehdä muutaman tarkistus- tai lisäysehdotuksen ja toivon mukaan saan äh, kollegoilta myös rakentavia ehdotuksia. Sen enempää ei, tai ei kyllä, vielä ihan lyhykäisesti. Minä tulen maasta, missä on ihan itsestään selvää, että teollisuusalueet eivät sijaitse asuinalueiden ihan vieressä, mutta meillä on maita unionissa, jossa ihmiset asuvat suurin piirtein teollisuuslaitoksen nurkan takana. Eli tämä on asia, mikä pitäisi myös huomioida. Eli toki hyvin paljon on vielä tehtävää tällä alueella ja mielestäni tämä on hyvin tärkeä asia. Kiitos. This is a non-legislative initiative report. Tämä ei ole lainsäädännöllinen mietintö. Tämä on oma-aloite mietintö. Rova Dobrze, że rozpoczynamy. Hyvä, että aloitamme tällaisen keskustelun strategioista alueella. Teollisuuden suhteen on tietysti prioriteettikysymyksiä, varmaankin rahoitus ensimmäisenä. Tässä voimme puhua yhteisrahoituksesta sekä EUn rahastoista että paikallisista ja maanvaroista. Toiset ovat sitten rakennemuutokset näissä varoissa. Ja tässä täytyy välttämättä tukea paikallisia pk-yrityksiä, paikallista teollisuutta, jotta päästään innovointiin, että voitaisiin käyttää uusia puhtaita tekniikoita. Kaikki täällä puhumme, että täytyy kiinnittää huomiota siihen, että on erilaisia alueita. Yksi alue voi tehdä yhteistyötä toisten alueiden kanssa, mutta erot voivat olla niin suuret, että tekniikkaa ei voida siirtää. Erityisen tärkeitä ovat uudet puhtaat teknologiat ja niiden saaminen sinne, missä se on kannattavaa ja mahdollista toteuttaa. Lisätään uusiutuvien energioiden, energialähteiden osuutta on myös välttämätöntä se, että että noudatetaan sääntöjä. Meillähän on jo jätedirektiivi, äh, vesi, jätevesidirektiivi, eli niistä täytyy pitää kiinni, että ne toteutetaan. Sitten energia-alalla innovatiivisuus siinä, että miten uusiutuvista lähteistä tuleva energia voidaan varastoida. Puhumme siitä energia, uusiutuvista energialähteistä, mutta ei ole sitä, niitä innovaatioita, jotka veisivät kehitystä eteenpäin tässä tällä alueella. Se, että otetaan mukaan myös liikente, integroidaan liikenneasiat, niin, hetkinen, edes kaksi minuuttia, että voidaan kehittää liikennettä myös kehittyneillä alueilla niin, että kansalaiset ja asukkaat ovat siellä mukana päätöksenteossa, että voidaan luoda aluepolitiikkaa eurooppalaisilla alueilla – Kansalaisilla olisi velvollisuus, mutta heillä olisi myös määritelty mahdollisuus osallistua alu- alueellisella tasolla hallinnolliseen päätöksentekoon. Ja tämä olisi tärkeää, että jotka saadaan mobilisoitua kansalaiset tähän yhteiskunnalliseen toimintaan. Kiitos ja kiitos tulkeille, jotka pysyvät tässä vauhdissa mukana. Linda. No ensinnäkin minä tuen sitä, mitä Anna Rosbach on kirjoittanut energiatehokkuuden tärkeydestä kun pyritään myös vaikuttamaan esimerkiksi työllisyystilanteeseen teollisuusalueella ja me voimme luoda työpaikkoja energiatehokkuuden kautta ja samalla auttaa ihmisiä säästämään rahaa. Toinen asia, mitä ei ole mainittu, liittyy valtion avun rooliin, kun autetaan teollisuusalueita kehittämään uusia työpaikkoja. Tästä puhuttiin teollisuusvaliokunnassa tänään, kun puhutaan tästä uudesta teollisuus tukioppaasta. Ja komissio sanoi, että hyvin että tätä valtion apua ei saada antaa suurille yrityksille enää. Tämä on erehdys sen vuoksi, että monet isot yritykset panostavat nyt vihreään energiaan ja tehokkuuteen, joten minä teen tästä tar- tar- tarkistuksen. Liberals, but you're also olet seuraavan asian esittelijä myös, että sinulla on kolme minuuttia ja saat valita. Haluatko käyttää ne tähän vai omaan mietintöösi? Heti mietintö. Hyvin lyhyesti. Ensinnäkin kiitoksia varjoesittelijöille, kaikille kollegoille, jotka jättivät paljon tarkistuksia, tukivat minua. Pitkä puhe minulla olisi, mutta Kaksi lausetta lopu, loppujen lopuksi vaan. Poikkeuksen poistaminen. Että sitä myöhennettäisiin vuodella vuoteen 2016 syyskuun. Odotan keskusteluja varjoittelijoiden kanssa valioku- ennen maaliskuun äänestystä valiokunnassa ja toivottavasti päästään järkeviin kompromisseihin eri kantojen välillä. Otetaan huomioon sekä yritysten että kuluttajien etu ja koko arvoketju, kun myöskin varmistetaan, että ympäristöä suojellaan ja kansanterveyttä suojellaan asianmukaisesti ja samaan aikaan mahdollistetaan se tekniikka, että tekniikka voidaan kehittää oppimalla, innovoimalla ja parhaita käytäntöjä vaihtamalla – Kiitos. 26. Eh, on eh, määräaika. Ja sitten Kukovicilta vielä joku huomautus. For, for this. Olen tässä varjoesittelijä. Pattari asiassa. Se on vielä aloitettukaan. Oh yes, yes, you're right. <laughs> But... no. <laughs> totta, totta. Minun täytyisi vielä kertoa aikataulusta. 26. helmikuuta ja 28. Äh, helmikuuta näistä teollisuusalueista ja sitten äh, näihin pattereihin. Olkaa hyvä. Thank you. First of all to rapporteur and to all uh, my colleagues. Esittelijälle kollegoille EPPssä, jotka... Panajotov. I... Niin, Siis minä kuulin, kuuntelin ruotsin tulkkausta. Minä luulen, että puhutte teollisuudesta ja nyt te puhutte pattereista vai? Eikö? Jaha. <laughs> just, a, just a few sentences. Muutama lause vain. Tässä asiassa on tärkeää, että löydetään parhaat ratkaisut, jotta voidaan tasapainottaa ympäristö- ja terveysasiat ja vaikutukset alan teollisuuteen, kun otetaan huomioon direktiivissä olevat muutokset. Täytyy myös pitää mielessä, että kriisi on vielä päällä olemassa ja sen vuoksi täytyy löydää tasapaino sen välillä, että on tarkistuksia, jotka ovat minun näkökulmastani niin vähemmän realistisia ja sitten muiden välillä. Toivon, että päästään elohopea-asiassa eteenpäin. Se on erityisen, on erityisen hyvä, että lapset eivät altistu elohopealle. Ja se, että myös nikkeli- ja kadmiumakut ja elohopea akuissa päästään eteenpäin kerääminen ja kierrättäminen, se pitää nähdä resurssina, koska Euroopassa on edelleen kriisi omissa resursseissa ja nikkeli, kadmium, niitäkin voitaisiin käyttää muihin syihin. Yeah, the next Dan is not here. Ja sitten seuraava. Mäkevän, oletko sinä Danin tilalla? No, meidän ryhmämme ei ole yhtä mieltä siitä, että liitetään nämä, nämä, siirretään näitä määräaikoja, joten emme tue sitä emme, aikaisemmin emmekä nytkään. Mutta Jörgensen tulee tekemään omat tarkistuksensa. Ja minä olen varjoesittelijä vihreille. Minä haluan myös lyhyemmän määräajan, mutta ihan hyvä, että se otettiin esiin. Ja ja tämä poikkeus aikaisemmin ei ollut johdottomille työkaluille ei ollut tarpeellinen aikaisemmin eikä se ole nytkään. Jos akku loppuu tai patteri loppuu, sitä ei ole helppo vaihtaa. Meidän täytyy löytää jonkinnäköinen ratkaisu, jossa voidaan vaihtaa patteri tai akku akku, vaikkakin se on kiinteä siinä laitteessa, niin että laitteen mä, elinikä kasvaisi. Ja muut varjoistajat eivät ole paikalla, joten voimme päättää kokouksen. Veimme vain viisi minuuttia tulkkien ajasta. Kiitokset siitä. Äänestys on 20. maaliskuuta. Kiitos. So we will continue at 3 o'clock with the hearing uh, for the candidate for the director of EEA.